Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, jos teille sopii, niin aloitetaan. Meillä on ensimmäisenä vieraana herra Carlo Ritsutto, tutkimusinfrastruktuurien foorumin puheenjohtaja, ja hän esittelee meille vuoden 2009 kertomuksen. Tämä voi olla meille kaikille erittäin mielenkiintoista. Me olemme antaneet, ottaneet tätä varten aikaa. Sitten jatkamme muilla esityslistan kohdilla. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Try to give you an update on the... Uh, Yritän antaa teille tietoja Euroopan strategiafoorumin tuloksista. Ja yksi syystä tulla tänne parlamenttiin, tähän valiokuntaan, on se, että parlamentti on tukenut menneisyydessä toimia, tutkimusinfrastruktuurin integroinnissa. Erityisesti Jerzy Buzek oli mukana useissa kokouksissa ja hän jatkuvasti patisti meitä toimimaan, erityisesti mitä tulee lännen ja idän välisten mahdollisuuksien tasapainottamiseen. Aluksi Euroopan strategiaformien lyhyt esittely. Se perustettiin vuonna 2002 tutkimusministerien neuvostossa, ja siellä on jäsen- ja liittolaisvaltioiden tutkimusministereitä ja myöskin komission edustaja. Tavoimus on tukea johdonmukaista politiikkaa ja monenkeskeisiä hankkeita, ja näin voimme paremmin käyttää hyväksemme tutkimusinfrastruktuureita. Me olemme lähinnä luoneet luottamusta, ja tätä Euroopassa tarvitaan vaikkakin jossain vaiheessa tulee vähän takaiskuja. Luottamusta luomalla me yritämme ja varmaan onnistummekin kehittämään tällä alalla pitkän ajan tutkimus- infrastruktuuripolitiikkaa ja olemme ottaneet mukaan kaikki hallinnon tasot, eli EU, maat, alueet, instituutiot. Ja me olemme yhdistäneet näitä resursseja. No mitkä sitten ovat nämä tutkimusinfrastruktuurit? Kaikilla tieteen aloilla tarvitaan jotain tiettyjä välineitä ja tiedon luominen ja meidän pitää kehittää uusia teknisiä vastauksia. Eli haasteiden ja teknologian välillä on jatkuvasti liikehdintää ja ne vaikuttavat koko ajan toisiinsa. Monet näistä välineistä ovat liian kalliita yksittäiselle maalle, ja niitä pitää käyttää kansainvälisenä infrastruktuureina, eli niiden pitää olla avoimia kaikille, kaikille maailman parhaille tutkijoille. Modernit tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat sen, että voidaan yhdistää ja käyttää näitä infrastruktuureita yhtenä välineenä. Ja sitten tietoja ja viestintäteknologialla ja sen avulla tiedeyhteisöt pystyvät keskustelemaan keskenään, jos ajatellaan vaikka ympäristökysymyksiä, siellä tarvitaan sosiaalitiedettä, energiaa, politiikkaa, ja täytyy tehdä synteesi näistä kokonaisvaltaisella tavalla. Tutkimusinfrastruktuurit ovat niin sanottuja tieto- ja innovaatiokolmioita. niin halutaan saada maailman parhaita tutkijoita. Ja niillä on merkitystä, mitä tulee teknologian ja tiedon levittämiseen. Ja jotta voisimme vastata haasteisiin, meidän täytyy kehittää uutta innovaatiota tieteessä, koulutuksessa, teknisissä ja hallinnollisissa kysymyksissä. Euroopassa meidän pitää paremmin hallinnoida näitä resursseja. Ja tämä vapauttaa luovaa potentiaalia kaikilla tahoilla, tutkijoista teollisuuteen, ja siitä tulee merkittävä sosiotaloudellinen tekijä. Jos pitäisi kuvana esittää kolmion sijaan, meillä on tässä tällainen timantti, Eli ihmiset, tutkimusteollisuus, koulutus, yliopistot ja innovaatio liittyvät toisiinsa infrastruktuurien kautta. Ja jos katsotaan millaisia mahdollisuuksia on käyttää infrastruktuureja, no, tässä on monimutkainen kuva. Siellä on poliittista näkyvyyttä ja ympäristökysymyksiä, tieteen matkailua, parempaa rahoitusta panostaa tutkimukseen, teknologisia innovaatioita, korkealaatuisia julkisia hankintoja. Tämäkin on asia, josta yleensä puhutaan Euroopassa ja parantamisen vara on edelleen. No tästä yksi esimerkki Grenoble. Kyseessä on saareke, jonka ympärillä on kaksi jokea, jotka sitten yhdistyvät siinä vasemmalla ja 70-luvulla päätimme, että Euroopan tasolla hallitusten välinen rakenne perustaisi nämä infrastruktuurit ja monet maat ovat tässä mukana, Ranska, Saksa ja Englanti lähinnä, mutta muitakin maita on tullut mukaan. Ja myöhemmin päätettiin perustaa muita yhteistyömalleja. Ja täällä on nyt paljon teollisuutta ja se menestyy taloudellisesti ja tämä on tärkeä kohta. Mutta tämä ei ole mikään uusi keksintö. Jos palataan ajassa taaksepäin keskiajalle, munkien kirjastot liittyivät taivaan tutkimiseen tavallaan. Mutta siellä kehitettiin myöskin teknologiaa, jota tarvittiin, jotta voitiin säilyttää ja siirtää tietoa roomalaisesta, arabilaisesta, kreikkalaisesta ympäristöstä. Ja siellä kehitettiin rakennusteknologiaa, kemiaa, ruokaa ja juomaa. Näin mun oli paljon tekemistä. Ja sitten oli myöskin teknologiaa, joka oli renessanssin pohjana. Jos tarkastelemme tätä dynamiikkaa, miten on alkanut kauppa ja teknologia Euroopassa, niin se lähti hyvin usein näistä paikoista. Eli nämä infrastruktuurit ovat selkäranka Euroopassa ja tämä käy esiin esimerkiksi Donostian julkilausumasta. Ja se näkyy myöskin vuoden 2020 strategiassa, jonka komissio on valmistellut. Eli nämä aspektit ovat hyvin läsnä monissa EUn hankkeissa. Ongelma on, että mikään yksittäinen maa ei pysty rakentamaan kaikkea infrastruktuuria yksin. Monet valtiot osaa omaa tiettyä potentiaalia, mutta usein siellä ei pystytä vahvistamaan ja hallinnoimaan niitä oikealla tavalla. On noin 300 tutkimusinfrastruktuuria Euroopassa ja se maksaa yli 100 miljardia euroa. Mutta vuosittaiset kustannukset ovat noin 10-15 miljardia. Mutta niitä on vaikea sitten avata, ellei ole jotain sopimusta. Vain yhdistämällä uusia resursseja EU voi toimia näissä infrastruktuureissa. Ja näin voimme olla Yhdysvaltojen ja Japanin rinnalla ja myöskin Intian ja Kiinan rinnalla sitten aikoinaan. Tämä huomattiin vuonna 2000, kun Euroopan tutkimusalue käynnistettiin, ja se johti sitten Euroopan strategiafoorumin perustamisen. Eli tämä on tehtävämme ja näin olemme aloittaneet. Sitten yhteenveto näistä toiminnoista. No, alueelliset näkökohdat, idän ja lännen välinen tasapainottaminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita. Hallinnointi, kaikkien sidosryhmien mukaan ottaminen, sosiotaloudellinen tuotto, uusien välineiden käyttö, esimerkiksi Euroopan investointipankki, on tässä mukana. Ja sitten sähköiset infrastruktuurit ja tiedot ja tieteelliset maisemat. No, me olemme valmistelleet toimia EU-ssa puiteohjelma, toisessa puiteohjelmassa. Meillä on hyvin vahva suhde, kun valmistelemme hankkeita ja vastaamme esimerkiksi sihteeristöstä. Kuten tiedätte, nyt on uusi asetus, jonka neuvosto on hyväksynyt ja joka on jo astunut voimaan. Ja meillä on myöskin tämä oikeudellinen rakenne näille infrastruktuureille Euroopan tasolla. Synergia on myöskin tärkeää ja me teemme yhteistyötä 2020 strategian puitteissa. No, me olemme kehittäneet tiekartan. puheen tästä viime vuonna. Esfrin tiekartta. Sinne on valittu 44 tutkimusinfrastruktuuria tarvitaan, jotta voimme Euroopassa olla kilpailukykyisiä. Ja tämä, nämä hankkeet on valittu yksimielisesti. 200 hankkeesta, joita kaikki valtiot ovat ehdottaneet. Eli tämä on luottamuksen luomista, yksi osa sitä. Ja me laajennamme näitä hankkeita, muuta, otamme muutaman elintarvike- ja energiahankkeen vielä mukaan. Mutta 28 33 jäsen- ja liittolaisvaltiosta ovat kehittäneet omia kansallisia tiekarttojaan – jotka liittyvät tähän Esfrin tiekarttaan. Ja 23 on myöskin saanut rahoitusta. Ja näin on yhdistetty 28 maan resursseja ja olemme rakentaneet Euroopalle yhteisiä välineitä. Ja tässä on yhteenveto näistä maista. Kuten näette, valtaosa on uusia jäsenvaltioita, ei pelkästään vanhoja. Eli mielestäni tämä on suuri menestys. Kymmenen näistä on täytäntöönpanossa, kahdeksan on siirtymässä sinne ja kymmenen ovat saamassa uutta täytäntöönpanoa. Ja tämä tulos on saanut tukea puiteohjelmalta. Sitten muita kehityssuuntia. Me olemme ottaneet tiedeyhteisöjen mukaan. Me katamme eri tavalla kuin Yhdysvallat. Me olemme ottaneet mukaan sosiotaloudellisia ja tieteitä, lääketiedettä, fysiikkaa. Ja näin olemme pystyneet muotoilemaan tiedeyhteisöjä, jotka eivät ajatelleet eurooppalaisella tavalla. Ja nyt siellä ajatellaan eurooppalaisella tavalla, koska siellä tehdään yhteistyötä monissa asioissa. Sitten alue- ja rakennerahastoja käytetään, jotta voimme ottaa mukaan myöskin kaukaisimmat alueet ja meidän pitää tehdä yhteistyötä ja välttää liiallista keskinäistä kilpailua. Meidän täytyy kehittää hyvää hallintoa, jotta voimme varmistaa, että tutkimus on innovaatio keskiössä. Me emme halua erottaa teollisuutta, innovaatiota ja tutkimusta. Meillä on kriteereitä asiantuntijuudelle ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä Australian, Kiinan, Intian, Venäjän ja myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Ja me olemme tässä johtajia. No sitten mitä on opittu? Keskustelun lopuksi aina katsotaan, että mitä puuttuu. No me voimme rakentaa eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureita ja tutkimusaluetta ja meidän täytyy luoda luottamusta. Näin voimme yhdistää eurooppalaisia alueellisia resursseja mutta me voimme käyttää erilaisia lähteitä, avoin tieto ja tieto- ja teknologiaa saattaa häiriintyä protektionismista, mikäli rajoitetaan, ja näin tulee käymään, rajoitetaan kansallista rahoitusta. EU on ainoa lähde lisärahoitukselle, jotta voidaan tukea asiantuntemusta, ja se kantaa noin 20-30 prosenttia kansainvälisestä toiminnasta – Tällä hetkellähän se on vain 0,25 prosenttia. Seuraavaksi meidän pitää toimia kestävästi, meidän pitää valvoa laatua, meidän pitää vetää puolemme ihmisiä ja resursseja ja meidän pitää puhua yhdellä äänellä kaikilla tieteen aloilla silloin, kun neuvottelemme maailmanlaajuisesti. Yhteenvetona EU-tasolla kaikkia ponnisteluita tarvitaan, jotta instituutioiden asiantuntemus, joka täydentää tutkimusneuvoston toimia. Ja varmaan täällä on parin viikon päässä mietintö, jossa käsitellään tätä tiedeneuvostoa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, että tutkimusinfrastruktuurissa yhdistetään tutkimus ja innovaatio. Silloin voimme vahvistaa teknologiahankkeitamme tutkimuksen ja kehityksen osalta, eikä pelkästään tutkimuksen osalta. Ja haluaisin vielä kerran kiittää parlamentin jäseniä, komissiota ja tätä valiokuntaa jatkuvasta tuestanne, ja me tarvitsemme tukeanne, jotta voimme jatkaa tästä vielä eteenpäin. Kiitos. Herzlichen Dank. Als... Tämmöiset kiitokset. Ensiksi on pyytänyt puheenvuoroa kollega Girek. Przewodniczący, e, wielkie paneuropejskie skoncentrowane lub rozproszone struktury badawcze mogą w dużym stopniu przyciągnąć europejską... Suuret e, tu, eurooppalaiset e, tutkimusinfrastruktuurit pystyvät houkuttelemaan nuoria tutkijoita niin, että vältetään aivovuoto. Tämä on Lissabonin strategian tavoite. Siis tällaisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen pitäisi edetä samaa tahtia koulutuksen kanssa niin, että saadaan henkilöitä, jotka pystyvät hallinnoimaan näitä infrastruktuureja, jotka ovat hyvin kalliita. Edelleen olisi saatava tutkijat liikkeelle liikkeelle, parannettava tutkijoiden liikkuvuutta ja näin voitaisiin varmistaa Euroopan talouden kilpailukyky maailman markkinoilla. Jäsenvaltioiden hallitusten on ymmärrettävä tämä erityisesti alueiden tasolla ja lähentymissä maissa. Haluaisin esittää kysymyksen herra professorille. Puhuitte useaan kertaan rakennerahastoista. Tähän mennessä rakennerahastoja on myönnetty eri jakoperustein. Oli, onko tämä täydentävä jul, julkilausumanne luvussa 4.2 koskien rakennerahastoja, kun sanotte selvästi, pätkii. Tämä mahdollistaa rahoittaa rakennerahastoista ja kohesiorahastoista 2007-2013 ohjelmia. Tämä on yritys, tämä on minä yllätys. Toistaiseksi tarkoituksena oli rahoittaa maanteitä ja ympäristöhankkeita näillä varoilla. Tämä on siis uutuus. Minulle on hyvin tärkeää saada selvyys tästä julistuksesta. Onko joitakin esimerkkejä täytäntöönpanosta äh, rakennerahastojen käytöstä innovointia ja tutkimuksen Euroopan unionissa. Sitten toinen kysymys, herra professori, kun puhutaan hajautetuista tai keskitetyistä infrastruktuureista. Minun tietääkseni tarkoituksena on ollut rakentaa e-kaupunkeja, älykkäitä kaupunkeja, jos joko tutkimusohjelmat tai infrastruktuurit joutuisivat koetukselle, se mallinnettaisiin globaaleja vaikutuksia, koska Eurooppa Euroopan laajuinen ulottuvuus ei vielä riitä, tarvitaan maailmanlaajuisia, mutta tällaisia smart cities ei vielä ole olemassa. Kiitoksia edustaja Herzog. Uh, thank you, Th- eh, thank you chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja eh, toivotamme teidät tervetulleeksi herra Ritsuuto tänne. Kaikki, jotka tut- käsittelevät tutkimusta Euroopassa tuntevat kyllä nimenne ja arvostavat asiantuntemustanne ja ajattelutapaanne. Ajattelette tutkimusta kaikkien eurooppalaisten ja koko Euroopan kannalta, vaikka Unkari ei ollutkaan Euroopan unionin jäsen, kun se päätti vuonna 2000, että se haluaa tietoon perustuvan talouden, niin se oli mielestäni hyvä askel eteenpäin ja tämä on seurausta siitä. Meidän mielestämme on todella tärkeää mennä tähän suuntaan. Kuitenkin ensimmäinen kysymys on se, että tällä hetkellä meillä on 44 hanketta listalla, mutta milloin avaamme ensimmäisen? Milloin jotain todellakin toteutetaan, tehdään ja käynnistetään? Ja toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, jonka mainitsin jo keskusteluissamme aikaisemmin, on se, että kun ö, tarkastelemme mahdollisia toimipisteitä Esfrelle, kaikki Pyreneiden itäpuolella on mahdollista Esfrelle, Esfrille. Meidän täytyy katsoa tätä tältä näkö, näkökulmasta myöskin aivovuodon näkökulmasta, koska muuten solidarisuus puuttuu. Ne, jotka toimivat, mutta saavat vain hyvin vähän takaisin investoinneilleen, menettävät optimistinsa ja tukensa. Minä esitän tämän kysymyksen ihan yksinkertaista syystä. Minä olen seurannut tätä Esfria-listaa eri hankkeiden puitteissa. Ja meillä oli pitkä keskustelu Unkarissa. Meillä on suuri ero näiden kahden hankkeen välillä. Toisen rahoittaa muut jäsenvaltiot, siis valtiot, ja toinen rahoitetaan Euroopan rakennerahastosta, joten uudet jäsenvaltiot tekevät tämän rakennerahastoista itselleen, joka ei ole sama asia kuin muissa hankkeissa. Voisitteko hiukan selittää tätä, miten saadaan pitää kiinni eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja saadaan todellakin siis Pyreneiden ja Alppien välillä tässä ajatellaan, mutta muuta Eurooppaa ei oteta huomioon. Ευχαριστώ πολύ Να ευχαριστήσω τον κύριο Ριζούτο για την πολύ... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Ritsutto tästä hyvin eh, yksi, eh, yksityiskohtaisesta Esferin esittelystä. Minä kuulun niihin, jotka uskovat eh, Euroopan unionin tekemiin aloitteisiin. Tarkoituksena saada aikaan eurooppalainen tutkimuksen alue ja näitä suuria ESFRin hankkeita ja Euroopan tutkimusalojen perustaminen. Kaikki nämä osoittavat, että Eurooppa on yhdentymässä ponnisteluissaan tutkimuksen hyväksi, kuten aikaisemmat puhujatkin totesivat. Herra Ritsuto, kysymykseni on hyvin konkreettinen. Edellinen puhuja puhui solidaarisuudesta tutkimuksen alalla. Ja hän puhui myös varojen maantieteellisestä jaosta tutkimuksen hyväksi. Minä tulen maasta, josta käsin ei paljon kannata puhua huippuosaamisesta, mutta olen tutkija ja haluaisin puhua tutkimuksen, tutkimuksesta sen perustoissaan. Euroopan Euroopan tutkimus ei ole jo johtoasemassa niin kuin olimme ajatelleet Lissabonin strategian muuta saavutettavan vuonna 2000. European Paradise-julkaisu Ruotsin puheenjohtajavaltiolta osoittaa, että rakennerahastot ja solidaarisuusperiaatteet eivät ole asianmukaisia periaatteita, joiden myötä voitaisiin kehittää maailmanlaajuisesti tunnustettua kilpailukykyistä tutkimusta. Tästä syystä huippuosaamisen keskukset ovat missä ovat Euroopassa ja ainoa solidarisuus, jonka minä tunnen, koskee ajatusten ja henkilöiden liikkumisen vapautta Euroopan unionilla, unionissa ja maailmassa. Nämä ovat niitä välineitä, joita voimme käyttää päästäksemme tavoitteisiimme. Kysymykseni on selkeä, hyvä puheenjohtaja. Kun teillä on kokemusta tässä asiassa, voisitteko arvioida Euroopan tutkimuksen kykyä tuottaa suurta tiedettä ja merkittävää tutkimusta verrattuna maailmanlaajuisen tason Edelleen toinen kysymys. Missä määrin te uskotte näihin kansallisella tasolla esitettyihin hankkeisiin? Minä uskon, että Euroopan tie kohti monitahoista, mutta yhteneväistä tutkimuksen aluetta – joka tulee johtamaan tuloksiin tutkimuksen alalla. Edellyttää paljon ponnistuksia. Haluaisin, että kertoisitteko, uskotteko, että nykyisten ponnistelujen kautta, joihin myös Esfri osallistuu ja joihin minä uskon, Uskotteko, että tämä on oikea tie, jotta saavutetaan tavoitteet? Kiitoksia. Emisaros. Thank you, thank you, Mr. President. <clears throat> Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ritsottua mielenkiintoisesta esityksestä ja toivotamme kaikki hänet tervetulleeksi Esperi on tehnyt hyvää työtä menneisyydessä ja sillä on hyviä tulevaisuuden näkymiä. Alustuksessa puhuitte teknologiasta, tutkimuksesta ja olisin halunnut kuulla vähän enemmän korkeakoulutuksen roolista tässä prosessissa. Haluaisin kysyä, miten te näette yhteistyön korkeakoulutuksen instituutioiden ja tutkimuskeskusten välillä – Hyvin suuri osa tutkimuksesta tehdään yliopistoissa ja tohtoriopiskelijat ja tohtorikoulutus on keskeisessä roolissa tässä prosessissa. Miten voidaan edistää tätä yhteistyötä ja miten se voisi saada tämän strategian myöskin yliopistoympäristöön? Edustaja Thank you very much, President. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen myöskin tästä esityksestä. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Olette käsitelleet kahta asiaa, mutta voisitteko hiukan syventää niitä? Ensimmäinen on huolenaiheeni, joka liittyy keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitukselliseen kestävyyteen. Nämä tutkimusinfrastruktuurit ovat kalliita ylläpitää ja usein on rahoitusongelmia niillä. Toisen main, toista aihetta ette maininneet vielä, mutta miten näette suhteen tutkimusinfrastruktuurien GTIin ja EITen välillä. Se on uusi instituutio. Nyt ne toimivat ilmastonmuutoksen ja tietoyhteiskunnan saralla? Oletteko jo kehittäneet jonkinlaista yhteistyötä EITn ja tutkimusinfrastruktuurin välillä? Kiitoksia. Otuja. Kiitoksia. Edustaja Toija. Grazie Presidente. Voglio anch'io ringraziare per questa presentazione. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä kiinnostavasta esityksestä varmaankin kuuli. Minulta puuttuu jotakin tietoja, mutta varmaan olette ne kuulleet. Vähän niin, teidän kokemuksenne pohjalta ja tietonne pohjalta koskien Euroopasta ja kansallista tutkimusta haluaisin esittää teille kysymyksen, joka ei liity niinkään tutkimukseen, vaan välineisiin, myös oikeudellisiin ja menettelyllisiin välineisiin, niin että tutkimuksesta tulisi operatiivista koskien näitä tutkimus hankkeita. Minulla on sellainen vaikutelma, että keskustelemme täällä paljon erilaisista mekanismeista, joita on otettu käyttöön, jotta luotaisiin oikeudelliset puitteet. Esimerkiksi näitä foorumeita on perustettu ja äh, muita, mutta näyttää siltä, että nämä mekanismit eivät oikeastaan autakaan asiaa, vaan toimivat jarruna. Hyvät aikomukset johtavat huonoihin tuloksiin. No nyt on perustettu tämä ERIC-konsortio, tutkimusinfrastruktuurikonsortio ja Potosnik, entinen komission jäsen, kun hän perusti kyseisen konsortion, hän sanoi, että tunnettiin tarvetta toimia niin, että teidän hankkeenne, jossa oli mukana useita jäsenvaltioita, että heillä olisi yhdenmukainen, yhdenmukaiset lailliset puitteet ja siksi luotiin tämä juridinen taho, tämä ERIC-konsortio. Mutta tässä, tähän liittyy myös varainhoitosäännöttelyt ja muut ongelmat. Nyt haluaisin kysyä, toimiiko tämä tai tuleeko se toimimaan? Vai onko tästä tullut vain kapula rattaisiin? Tämä on oikein kiinnostavaa, koska olemme juuri keskustelemassa yhteisestä teknologia-aloitteesta ja yhteiset julkiset ja yksityiset tahot toteavat, että, että nämä yhteiset teknologia-aloitteet eivät pääse eteenpäin, koska ne menettelyt ovat liian ra- raskaita. Sitten kollega Carvalhokin puhui, mitkä suhteet ovat eurooppalaisten teknologia-instituuttien kanssa teidän välillä Meillä on sellainen vaikutelma, että juoda, luodaan liikaa elimiä ja näin ollen luodaan vain hajautusta, pirstoutumista. Ei keskitytä tutkimukseen, vaan niin luodaan vähän enemmän välineitä tutkimuksen mahdollistamiseksi. Dank. So, ähm, kiitokset. Nyt herra Ritsuuto saitte hyvin paljon kysymyksiä. Olemme kiitollisia vastauksestanne. Jos herra Rai haluaa myöskin puhua, hän saa osallistua mielellään herra Ritsut? Yes. Eh, eh, first of all... Niin. Ensinnäkin haluaisin eh, esitellä teille tohtori Andre Junelin Romaniasta. Hän on yksi ESFRin hallintoneuvoston jäsenistä. Minä en valmistautunut siihen, että saisi niin paljon kysymyksiä, jotka liittyisivät pohjoisen ja etelän, idän ja lännen väliseen tasapainoon, mutta meillä on täällä nyt oikea henkilö paikalla, joka auttaa meitä löytämään sen tasapainon. Yritän nyt ensin vastata ja sitten jos Jonel haluaa, hän voi lisätä jotain. No niin, keskittyminen koski erityisesti vanhoja suuria jäsenvaltioita. Tavallaan Saksa oli vähemmän keskittynyt kuin Ranska, joten erittäin vanhoissa jäsenvaltioissa oli jonkinlaista keskittymistä. Miksi? koska siellä me ryhdyimme luomaan Eurooppaa 50-luvulla, jos ajattelette CERNiä, SRF, joitakin näitä suurista kansainvälisistä instituutioista, ne luotiin luomalla kansainvälisiä elimiä vielä ennen kuin Euroopan unioni perustettiin joten näillä on historiallista taustaa. Mutta jos katsotte tuota kalvoa, jonka minä laitoin tänne, joka on kuitenkin kadonnut, no se, että ne valtiot, jotka ovat edenneet, ovat Itävalta, Tsekin tasavalta, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti. Myös siellä on jakoa, Liettua, Puola. Tiedän, että Tsekin tasavalta on päättänyt seitsemästä infrastruktuurista, joten liikettä on. Ja minä en ollut vielä Esfrin puheenjohtaja, mutta heti kun oli laajentumista, oli vastustusta ja minä vaadin Esfrin laajentumista ennen Euroopan laajentumista. Ja nyt näemme seuraukset ja tulokset. Me olemme laajentuneet jo Länsi-Balkanin maihin, koska olimme sitä mieltä, että näin tulee tehdä. Yksi asia liittyen operationaalisiin toimiin ja taloudellisiin tulokseen. Äh, edustaja Herzog ja Tsukalaskin puhuivat tästä. Tässä oli useita kysymyksiä, jotka liittyivät maantieteelliseen jakoon. Teimme kaksi asiaa aivan aluksi. Alunperäinen ajatus oli äh, matkia Yhdysvaltoja luomalla erittäin suurten ja kalliiden tutkimusinfrastruktuurien tiekartta. Nyt se konsepti, jota me ajamme, on, että suuruusluokka ei ole merkittävä, vaan laatu. Joku infrastruktuuri maksaa 10 miljoonaa, mutta sen täytyy olla maailman huippuluokkaa. Ja näissä tutkimusinfrastruktuureissa ikään kuin käydään tieteen olympialaiset. Kun järjestetään olympialaiset, niin silloin kyse on suurista tapahtumasta, mutta laatu on myös olympialaisten laatua. Ja oli kyse nyt sitten suurista tai pienistä infrastruktuureista, niiden täytyy kuitenkin olla huipputasoa. Jos halutaan saada palautetta rahansa takaisin näistä hankkeista, myös paikallisista hankkeista. Täytyy toimia kuten olympialaisissa. Minä tapasin Finn tutkimusministerin. Ja hän sanoi, että no mitä, meidän pitäisi maksaa infrastruktuurin luomisesta Venäjällä ja te sitten käytätte sitä. Minä kysyin, että mitä teette Sochissa? Te rakennatte olympialaisten sen rakennukset, stadionit sinne. Mm, ja maksatte sen. Eh, miksi? Koska infrastruktuuri pysyy siellä, te hyödynnätte, eh, hyödytte tästä ja muutatte alueen tulevaisuutta. Ja tämä on se tapa, jolla meidän tulisi toimia. No sitten käsiteltiin sitä, että mitä määrärahoja pitäisi käyttää, muiden valtioiden määrärahoja vai rakennerahoitusta. Rakennerahoitusta ei käytetä mielestäni e, yleensä niinkään hyvin. Jos sitä käytetään tutkimukseen, niin se on jo hyvä edistysaskel, erityisesti jos on kyse pitkän tähtäimen tutkimuksesta ja strategisista investoinneista. Joten miksi meidän ei tulisi käyttää rakennerahastojen määrärahoja ja käyttää niitä, e, jotta saisimme aikaan todellista muutosta tulevaisuudessa. Sitten puhuttiin yhteydestä korkeakoulutukseen. Suurin osa tutkimusinfrastruktuurin käytöstä ovat opiskelijoita, ei pelkästään myös teknikkoja. Heidän koulutuksensa on erittäin tärkeää. Meillä on suora linkki korkeakoulutukseen, mutta onneksi näitä infrastruktuureja hallinnoidaan, jo jotta parhaat huippulahjakkuudet olisivat niistä kiinnostuneita. Kuten olympialaisissa, niin tämä ei aina sovi yliopistoihin, jotka yrittävät sulkeutua ja olla sulkeutunut akateeminen ympäristö. Yliopistot yrittävät usein olla eristäytyneitä, mutta näissä infrastruktuureissa on palveltava kollegoita. Tämä on täydellinen ajatusmaailman muutos niille opiskelijoille, jotka tulevat näihin infrastruktuureihin, joten tämä vaikuttaa myös koulutukseen. Lopuksi en käsitellyt tätä kovinkaan paljon, mutta en halua vielä puheenjohtajalta enempää aikaa. Huomaan, että hän tuossa jo hiukan hermostuu. Minun on vastusta, vastattava edustaja Toijalle, koska tämä liittyy suoraan suureen ongelmaan, joka meillä on Euroopassa ja joissakin äh, Euroopan maissa. Nimittäin säädökset, ja tämä liittyy myös rakennerahastoihin, säädökset, jotka äh, on luotu kaupalliseen toimintaan, niitä ei tulisi soveltaa äh, urheiluun eikä tutkimukseen. Ei voida vaatia tai kysyä etukäteen urheilijalta, millaisen maailmanennätyksen hän tekee, eikä voi tutkijalta kysyä, mikä hänen tutkimuksensa tulos tulee olemaan. Mutta hän häneltä voidaan vaatia olemaan mahdollisimman motivoitunut ja menemään pidemmälle kuin muut ovat menneet ja menemällä pidemmälle viedä eteenpäin tietoa, teknologiaa, myöskin organisaatiota. Onneksi eh, Euroopassa olemme eh, tutkineet joitakin eh, organisaatioita, CERN ja NBL, näitä kansainvälisiä organisaatioita, jotka ovat luoneet infrastruktuureja 50-luvulta lähtien, ovat olleet erittäin tehokkaita ja tuoneet Euroopan uudelle tasolle. Ja ne perustuvat jo ennemminkin luottamukseen kuin yksityiskohtaiseen valvontaan tai mikrohallintaan, koska yksityiskohtaista valvonnasta voi tulla tällaista mikrotason hallintaa. Ja Erik-instituutio onneksi tähän mennessä vaikuttaa olevan erillään Euroopan unionin asetuksesta ja komissio yleensä sanoo, että se on parlamentin syy, että meillä on tämä asutus. En tiedä, kuinka tässä syyttää, mutta mm, ongelma on se, että liiallinen valvonta joskus tuottaa liikaa jäykkyyttä. Minun mielestäni meidän pitäisi hyväksyä enemmän riskejä ja meidän pitäisi olla enemmän tieteellistä valvontaa kuten esimerkiksi olympiakomitea valvoo olympialaisia. Ei. Olympialaisia keskeytetä kesken kaiken ja katsotaan, onko väliajan tulos oikea. Italiassa, mutta myös Saksassa ja Ranskassa on useita instituutioita, jotka on luotu. Ranskassa Société Civile, joka on voittoa tuottamaton järjestö. Italiassa meillä ei ole näitä. Saksassa on erityinen juridinen muoto, samoin Englannissa. Me yritämme ottaa nämä mukaan ja myöskin niiden asiantuntemus. Vastaan yhteen näistä kysymyksistä. Monia erikejä ei ole vielä tehty, koska vasta viime huhtikuussa, viime elokuussa tämä hyväksyttiin, mutta ainakin kymmenen infrastruktuuria on ryhtynyt käyttämään tätä ERIC-rakennetta. Tämä on tärkeää. Toivottavasti olen nyt vastannut vähintäänkin tärkeimpiin kysymyksiin. Kiitoksia. Herra Ritsuto, kiitän oikein sydämellisesti näistä huomautuksista, kommenteista, ehdotuksista. Tämä ei varmastikaan ollut viimeinen kerta, että keskustelemme, koska tämä on aihe, joka kiinnostaa meitä suuresti ja tulemme sitä käsittelemään seuraavina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia oikein paljon teidän avustanne ja tämä esityslistan kohta on nyt päättynyt. Wenn Sie einverstanden sind, darf ich dann schon den nächsten Punkt auf. Jos teille sopii, niin mennään sitten heti seuraavaan kohtaan esityslistalla kohta 15. Yhteisön innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassa. Ja annan puheenvuoron esittelijälle kollega Winklerille. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, lieb... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Teillä on tämä luonnos edessänne. Tässä yritetään nyt rajallisissa puitteissa miettiä EUn tulevaa innovaatiopolitiikkaa mahdollisimman laajasti. Ja varmaankaan kaikkia ajatuksia, kaikki ajatukset eivät ole peräisin minulta, vaan myöskin kollegoiden ajatuksia on otettu mukaan, mutta tilanpuutteen vuoksi se ei ollut ihan kaikissa tapauksissa mahdollista, mutta myöskin tarkistuksia on tehty eri ryhmiltä. Meidän pitää vielä hioa tätä ja konkretisoida. Heti aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, mutta myöskin niitä kollegoita, jotka ovat tehneet ehdotuksia sen suhteen, mitä tämä voidaan laatia vielä paremmin. Ja no sitten synergiaefektit eri ohjelmista ja myöskin tekijän oikeusongelmat Tässä on ollut päällekkäisyyksiä Van Nistelrooyn ja Chatsima Kakiksen mietintöjen kanssa ja myöskin Rybikin mietinnön kanssa. Tästä osittain jo aamulla puhuttiinkin aamulla. Olen lukenut myöskin sisämarkkinavaliokunnan mietinnön ja tässä on monia yhtäläisyyksiä siihen mietintöön. sitten muutama asia taustatiedoista. Tämä pohjautuu komission tiedonantoon syyskuulta 2009, innovaatiopolitiikan uudelleenlaatiminen, se oli siis toinen syyskuuta, ja sitten mitä edistystä, ja mitä heikkouksia on ollut innovaatiopolitiikassa viime vuosina. Ja sitten komission tiedonanto syyskuulta liittyen avainteknologiaan, Mietintö tulee nyt ajankohtana, jolloin komissio on vasta aloittanut toimintansa ja työnjako innovaatioalalla on vasta käynnissä. Ja ehkä maaliskuussa sitten komissio julkistaa Innovation Action. Se nyt onkin lykätty sitten kesään. Ja parlamentilla on mahdollisuus esittää muutamia pyyntöjä tai vaatimuksia komissiolle liittyen näiden tavoitteiden kehittämiseen. Minun kannaltani tärkein osa mietinnöstä on seuraava. Voimme lähteä siitä, ja olen todennut, että innovaatio on se väline, jota taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti asettaa meille haasteita ja meidän pitää hallita näitä. Nyt meillä on työllisyysongelmia, ilmastonmuutosongelmia ja myöskin väestönmuutos. Muutoksen raken, väestörakenteen muutos tulee aiheuttamaan meille ongelmia. Kyse on myöskin teknologisista ja myöskin ei-teknologisesta innovaatiosta ja pk-yrityksissä nimenomaan. Ja kaikki innovaatiot pitää ottaa tähän mukaan. Ja myöskin sosiaalinen innovaatio tulee ottaa tähän mukaan. Innovaation pitää mitata sosiaalisella lisäarvolla eikä pelkästään taloudellisella, taloudellisilla kriteereillä. Olen kiitollinen Karvajolle ja Delgastiolle siitä, että he ovat tehneet suosituksia nimenomaan tähän suuntaan. Monet tämänhetkistä haasteista EU:ssa liittyvät vanhenevaan yhteiskuntaan, energian käyttöä pitää vähentää, ja tämä tietysti liittyy EUn kykyyn käyttää avainteknologiaa. Ja tästä syystä meidän pitää olla selkeitä. Meidän pitää vahvistaa näitä vahvuuksia edelleen. Ja meidän ei pidä ainoastaan vahvistaa näitä menestyksekkäimpiä, suurimpia yrityksiä, vaan myöskin pk-yritykset ovat tärkeitä. Ja ne ovat oikeastaan teknisen edistyksen moottori. Ja puiteolosuhteista pitää päästä yhteismielisyyteen, sekin on tehtävämme. Ja tässä mietintöluonnoksessa ja Innovation Actissa puhutaan näistä puiteehdoista ja mitä mahdollisuuksia pk ylipäänsä on toteuttaa innovatiivisia ajatuksia. Ja meidän pitää miettiä eli rahoitusvälineitä, paremmat, parempi suoja tekijänoikeuksien osalta tuet ja niin edelleen. Klusteripolitiikka ja teollisuuspolitiikka ja sosiaalitaloudellisesti tärkeät teollisuuden adat on saatava vahvemmiksi ja Euroopasta pitää tehdä vetovoimaisempi. Kaikilla neuvottelutasoilla ja toimintatasoilla pitää toimia niin, että rajat ylittävä yhteistyö lisääntyy. Tärkeää on myöskin se, EUn talousarvio innovaation osalta lisääntyy ja meidän pitää miettiä eurooppalaisia, eurooppalaisen lisäarvoon liittyviä toimia. Meidän pitää parantaa hallintorakenteita. Tässä on puhuttu siitä, että pitää purkaa näitä päällekkäisyyksiä ja turhaa työtä hankkeita pitää sovittaa paremmin yhteen ja tutkimuksen ja innovaation ja markkinoinnin ja kaupallistamisen välistä yhteyttä pitää parantaa. EU pitää itse tehdä parempaa yhteistyötä komission ja pääosastojen kanssa. Tämäkin on aika ajankohtaista, kun ajatellaan tätä salkkujakoa uudessa komissiossa ja tätä uutta puiteohjelmaa. Myöskin yksityinen rahoitus on saatava paremmalle tasolle, ei pelkästään julkista rahoitusta, vaan meillä pitää olla myöskin riskipääomarahoitusta. Ja meillä pitää olla rahoitusvälineitä, mikroluottoja esimerkiksi, ja lainoja. Niitä pitää vielä laajentaa. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, minä ja monet kollegat pitävät tärkeänä sitä, että suurissa teknologiakysymyksissä pidetään huolta siitä, että puiteehdot yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, parannetaan ja että byrokratiaa vähennetään. Raportointivelvollisuutta tulee vähentää, jotta nimenomaan pk-yrityksissä voidaan jatkaa innovointia. Eli tässä alustus tähän teemaan ja nyt odottelen sitten keskustelua. Kiitoksia. Sydämeiset kiitokset kollega Winkler ja keskustelu voi käynnistyä ensinnäkin varjoesittelijä Merkis. Thank you, Mr. Winkler. Kiitoksia, kiitoksia herra Winkler. Täysin tuen teidän ajatustanne PK-yrityksistä ja innovaation merkityksestä. Ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että on tarpeen kuroa kiinni kuilu eh, innovoinnin ja tuotteiden kaupallistamisen välillä, mutta haluaisin vain tietää, missä tämä kuilu on. Onko se tutkimuksen ja innovoinnin välillä vai innovoinnin ja kuluttajan välillä, innovoinnin ja markkinoiden välillä, missä ikinä tuo kuilu onkin. Meidän tulisi yrittää se ylittää ja tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Innovaatio on asia, jota emme saa nähdä liian rajallisena. Innovaatio tämä vaatii sekä horisontaalisen että vertikaalisen lähestymistavan ja se vaatii yritysten, hallituksen ja kansalaisten osallistumisen ja kansalaisten osallistuminen, kuluttajan osallistuminen on minulle erittäin tärkeää, koska heidät usein jätetään innovaation ulkopuolelle, joten meidän tulisi lähestyä innovaatiota tavalla, jolla otetaan kaikki mukaan ja jos katson tätä eri tasolta, niin sen tulisi ottaa mukaan myös kaikki jäsenvaltiot ja Euroopan unioni, siis eh, hallitusten välisesti, mutta myöskin ylikansallisesti. Meidän on mittava rakennemuutoksen puolesta, ja siksi meidän ei tulisi puhua ainoastaan innovaatiosta, vaan kestävästä innovaatiosta. Haluamme luoda vihreää taloutta, ja siksi innovaation täytyisi mielestäni yrittää edistää tätä kestävää yhteiskuntaa, jota me kaikki haluamme. Meidän on nyt siirryttävä fossiilisista polttoaineista uudenlaisiin polttoaineisiin ja myöskin uudenlaisiin käyttäytymismalleihin. Innovaatio läpäisee kaiken ja myöskin komissiossa olen komission kuulemistilaisuuksissa pyytänyt, että käsiteltäisiin horisontaalisesti. Meillä on myös sosiaalista innovaatiota, yhteis kunnallista innovaatiota, psykologista innovaatiota. En halua nyt koko sanakirjaa tässä käydä läpi, mutta meidän tulisi tehdä innovaatiosta uuden komission ja meidän uuden kautemme eh, merkittävimmän asian. Meidän täytyisi myös keskittyä uusien työpaikkojen luomiseen, vihreiden työpaikkojen luomiseen ja pätevien työntekijöiden eh, aikaansaamiseen, jotta eh, työntekijällä olisi oikeat pätevyydet, meidän täytyisi tarkastella koulutusta. No koulutukseen emme täällä Euroopan parlamentissa voi puuttua, mutta niin pitkälle kuin voimme siihen puuttua, meidän tulisi se tehdä ja myös komission täytyisi yrittää ohjata koulutusta sillä tavoin, että meillä on ne pätevät työntekijät, jotka voivat tehdä tätä tutkimusta ja toimia tässä innovoivassa yhteiskunnassa. Olen aivan samaa mieltä kanssanne, kun te sanotte, että pk-yritykset ovat tärkeitä, mutta minun minun mielestäni ne eivät ole keskeisiä, koska jos sanotte, että innovaatio tai tutkimuksen tärkeimmät tuotteet tulevat pääasiallisesti PK-yritykset, en ole samaa mieltä kanssanne. Minun mielestäni PK-yritykset ja avainyritykset avainteollisuuden alat, mutta myös suurteollisuus ja pienteollisuuden pitäisi olla mukana innovoinnissa. Ja siinä taisikin olla kaikki. Kiitoksia. Merci. Herra Szymanski. Kiitoksia herra Szymanski. Seuraava varjoesittelijä. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście gratuluję mojemu sąsiadowi. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää. Tuemme tätä mietintöä. Olemme tyytyväisiä PK-yritysten roolista edunsaajana, mutta myös mm, tämän asian äänitorvena. Meidän on otettava kantaa tähän komission asiakirjaan liittyen eurooppalaiseen innovaatio- ja tutkimuksen alueeseen. Uskon, että yhteisöpatentti on aivan keskeinen elementti Tällä hetkellä ei voida toteuttaa tätä ajatusta monesta syystä, mutta mielestäni se on se puuttuva rengas, jota meidän olisi Euroopan parlamenttina edistettävä, koska olemme jäljessä innovaatioasiassa esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin. Euro, yhteisöpatentin kautta voitaisiin jäsentää innovaatiorakenteita. Tässä kritiikkimme, mutta joka tapauksessa tuemme täysin tätä mietintää. Danke, Frau del Castillo. Kiitoksia. Edustaja Del Castillo. Presidente, yo también Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijää. Mielestäni esittelijä on erittäin hyvin täydentänyt parlamentin komission lähettämää ehdotusta. Haluaisin vain puuttua yhteen asiaan, mikä on mielestäni tärkeä. Olisi katsottava, kuinka se voitaisiin ottaa mukaan. Tarkoitan näiden tavoitteiden seurantaa. Liian usein mielestäni olemme törmänneet mielipiteisiin ja kantoihin, joita ei sitten ole seurattu riittävästi, eikä ne ole konkretisoituneet, vaan jääneet vain hyviksi ajatuksiksi. Minusta tässä olisi kiireellisesti toimittava. Kun ajatellaan komission omia ehdotuksia ja meidän ehdotuksiamme, olisi tärkeää, että meillä olisi jonkinlainen tulostaulu esteistä ja tavoitteista tavoista saavuttaa nämä tavoitteet. Olisi järjestelmällisesti pohdittava, missä määrin ollaan pääsemässä vahvistettuihin tavoitteisiin Euroopan unionin tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla silloin, kun kyseessä on kansalliset tekijät. Näin voidaan kannustaa toimintaan ja saadaan lisää tietoa, että tiedämme missä mennään. Jos esimerkiksi ajatellaan pk-yritysten vaikeuksia päästä osallisiksi tutkimusohjelmiin, kun ajatellaan minkälaista byrokraattista taakkaa tähän sisältyy, niin toki voimme koko ajan puhua tästä tilanteesta ja voivotella sitä, mutta meillä ei ole mitään indikaattoreita, joiden kautta tietäisimme, tarkkaan, onko tapahtunut kehitystä tässä asiassa ja jonka kautta voisimme objektiivisesti tietää tämän tilanteen. Tietenkin meillä on subjektiivisesti paljonkin mielipiteitä, mutta, mutta usein meiltä puuttuu objektiiviset perustat mielipiteen muodostukselle, minun mielestäni. Joten haluaisin korostaa sitä, että kiinnittäisimme komission huomion tähän ja pyytäisimme komissiolta järjestelmällisempää sellaisten mekanismien kautta voidaan nähdä, missä määrin tavoitteet ovat täyttämässä niin, että meillä olisi tulostaulut näistä esteistä, tavoitteista ja toteutumisesta. Tätä voitaisiin varmasti toteuttaa tällä innovaation alueella, mutta melkein kaikissa muissakin asioissa, joita käsittelemme. Kiitoksia. Danke, Frau Cavallio. Kiitoksia, edustaja Cavallio. President, I would like to congratulate Kiitoksia. Haluaisin onnitella Winkleria hyvästä asiakirjasta. Minulla olisi viisi suositusta. Jollain tavalla ne kaikki ovat mukana asiakirjassa. Ensinnäkin täällä sanottiin, että innovaation määritelmä pitäisi laajentaa. Täällä puhuttu sosiaalisesta innovaatiosta ja organisaatioinnovaatiosta. Ja sitten myöskin alueellinen innovaatio on tärkeää tiede on universta, mutta innovaatiolla voisi olla alueellinen pohja. Sitten toinen suositus. Meidän pitäisi edistää avointa innovaatiota, eli meidän pitää korostaa, kuinka tärkeää tämä avoimuus on. Kolmanneksi pitäisi käyttää enemmän innovaation tutkimuksen ja koulutukseen. Lähinnä pitäisi luoda olosuhteet yksityiselle investoinnille Ja neljänneksi pitäisi koordinoida innovaatiota, jotta voidaan välttää sirpaloituminen. Ja viimeiseksi pitäisi ottaa huomioon suuri haaste, energiaturvallisuus tai väestön ikääntyminen, uudet harvinaiset taudit ja niin edelleen. Eli on monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin pitäisi vastata tutkimuksella, mutta myöskin innovaatiolla. Kiitos. Kollega Rybik. Kollega Rybik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Niin, kiitoksia puheenjohtaja Roil. Se, mikä tässä keskustelussa on tullut ilmi, on minulle erittäin tärkeää, nimittäin se, että PK-yritykset usein jätetään huomiota ja että liian vähän painotamme innovaatiota, koska useat alihankkijat ja yritykset ovat suuria veronmaksajia ja hallituksethan mielellään veroja keräävät ja katsovat, miten sitä voidaan mahdollisesti tehokkaasti tehdä, mutta täytyy muistaa, että yrityksessä täytyy olla myös riskipääomaa ja tämä riskipääoman vähyys johtaa myöskin tutkimuksen vähyyteen ja innovaatioiden toteuttamisen vaikeuteen, erityisesti kun on kyse uusista tuotteista ja palveluista. Eihän koskaan voi tietää, että kuluttajat todellakin ostavat niitä ja yrityksen menestys riippuu tietenkin tuotteista ja palveluista, joita voidaan myös myydä. Siksipä olen sitä mieltä, ja kollega Winkner tämän oikein hyvin ottikin esille, että kun on kyse riskipääomasta ja verovapautuksista, niin kun on kyse sellaista yrityksistä, jotka toimivat tällä saralla ja tarjoavat uusia teknologioita, että komissio luo uusia konsepteja. Komissio sen Kovac ei sitä tehnyt, mutta minulla on toiveita sen suhteen, että uusi komission jäsen pohtisi myös sitä, miten hän voi avata sisämarkkinoita innovaatiolle. Veropolitiikassa meillä on ollut täysin päinvastainen suunta, kaksinkertaista verotusta, kaksinkertaisia maksuja, useita esteitä meidän tulisi varmistaa, että tuotteita ja palveluja voidaan sisämarkkinoilla myydä. Ja siksi oli tärkeää, että innovaatiopolitiikan saralla tämä yhdistetään myös pienyritystoimiin, siis Small Business Actiin ja katsoa, että ovatko sen kriteerit täytettyinä. Ja olisi hyvä, jos talous- ja sosiaalikomitea, jota täällä usein kehutaan, voisi tehdä vaikutusten arvioinnin siitä, ovatko nämä meidän ehdotuksemme yhteensopivat Small Business Actin kanssa ja mitä parannuksia voimme tehdä. Kiitoksia. Ja. Kollega Toija. Grazie Presidente. E voglio anch'io complimentarmi con il Kiitoksia. Minä haluaisin onnitella esittelijä tästä mietinnöstä. Se on erittäin tyhjentävä, hyvin kiinnostava. Muutama huomio aivan lyhyesti. Arvostan suuresti sitä, että puhuitte innovaatiopolitiikasta laajassa mielessä. Olen havainnut, että yritysmaailma ei ainoastaan pk-yritykset, vaan myös suuremmat yritykset odottivat suuresti tällaista innovoinnin peruskirjaa ja myös tällaista asiakirjaa, koska se avaa tien monityyppiselle innovatiiviselle tekniikalle. Mikro- ja nanoelektroniikan alalla esimerkiksi siellä oli yhteisiä tutkimustavoitteita on erittäin tärkeää ymmärtää, että tuleeko tällä uudella politiikalla tukea näille uusille eh, tekniikan aloille. On myös muita aloja, kuten kvantti mekaniikka ja muut sektorit, jotka voivat olla hyvin hyödyllisiä viestinnän alalla ja terveydenhuollon tekniikoissa. Ja Euroopan tutkimusrahoituksesta voidaan myös rahoittaa pilottihankkeita ensimmäisten välineiden kehittämiseksi vähän näin ikään kuin tämä tarpeellinen linkki tutkimuksen ja kaupallistamisen välillä monia innovoivia hankkeita on jo toteutettu, vaikka vähän pilottihankkeita on vielä ollut. Toivon, että nämä jotkin muutamat sektorit voitaisiin ottaa mukaan. Edelleen on tuen lisävarojen saamista tälle innovoinnille. Se päättee seitsemänteen puiteohjelmaan ja innovaatio- ja kilpailukykyyn puiteohjelmaan onninvointia, jotka on jo tuoneet tuloksia, mutta tarvitaan lisää varoja ja minusta meidän olisi panostettava tähän suuntaan. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että mikäli kasvua tulee, se perustuu Euroopan yhteiskunnan kykyyn luoda innovointia, mutta se edellyttää varoja, ei ainoastaan suuntaviivoja. Sitten haluaisin yhtyä Pilar de Castillon puheeseen Minäkin uskon, että emme voi aloittaa tätä uutta vaalikautta, niin kuin aikaisemmin, niin että edelleen vain puhumme ja puhumme, vaan tämän valiokunnan tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja tehostaa toimintaa ja saada tarkastuksia. Haluaisimme muistaa valkoisella näistä asioista muuten aina vaan saamme komissiolta erilaisia asiakirjoja. Emme kuitenkaan tiedä, muuttuvatko ne konkretiaksi vai kuinka niillä käy parlamentin. Roolin pitäisi olla vahvempi myös tässä. Meidän pitäisi puheillemme saada jotakin vastauksia, tietää mi- mihin ne johtavat. Muuten työmme on täällä aika turhaa myös valitsijoidemme silmissä. Herzlichen Dank, Frau Kollegin würde jetzt ganz gerne... Kiitoksia. Ja sitten herra Manuse talous- ja sosiaalikomiteasta hänelle mielelläni antaisin äh, mahdollisuuden puhua. Toivotan hänet tervetulleeksi tänne. Paul. Uh, bonjour, äh, bonjour, äh, mesdames et messieurs. Les... Hyvää iltapäivää parlamentin jäsenet. Talous- ja sosiaalikomitea on aina käytännönläheinen ja järjestimme kuulemisen tästä aiheesta, innovaatiosta, ja muutama viikko sitten kävimme Seviassa. Siellähän on EUn tutkimuskeskus, jossa käsitellään innovaatio- ja talouskysymyksiä, mutta tapaisimme myöskin paikallisia talousalan edustajia. Siellä oli sekä julkisen että yksityisen tahon edustajia. Ja me kuulimme konkreettista ehdotuksista, jotka sitten esitellään teollisuudelle ensi viikolla. Meille innovaatio on hyvin laaja kysymys. Tietysti siihen liittää yrittäjyyttä, mutta innovaatio liittyy myöskin yhteiskuntaan, yleisöllisiin palveluihin ja esimerkiksi siihen, miten hallinto toimii ja eurooppalaiset toimielimet. Ja täällähän sitä tarvittaisiin. Me olemme keskittyneet ensinnäkin peruskysymykseen, eli se, että yhdistetään kansallisia politiikkoja ja verkostoja. On aivan älytöntä, että jäsenvaltioilla on edelleen kansallista innovaatiopolitiikkaa tai teollisuutta tukevaa politiikkaa. Eurooppa on yhä pahemmin jäljessä Lissabonin tavoitteista, ja se johtuu juuri siitä, että innovaatiota ei ole kehitetty Euroopan tasolla riittävästi. Eli meidän pitää yhdistää näitä verkostoja. Meillä pitää myöskin olla analyysivälineitä. Me olemme arvioinnissa nähneet, millaisia yhteyksiä on tämän on tämän Small Business Actin välillä. Eli millaisia tarkkailuvälineitä meillä on Euroopassa, ja niitä on kuusi. Niitä on euro, ehdotettu komissiolle, että niitä pitäisi olla vain yksi. Itse olin muutama viikko sitten hyvässä konferenssissa, jonka komissio oli järjestänyt innovaatiokysymyksistä. Siellä oli kolme esitystä, kolme eri pääosastoa, ja kaikki tietenkin haluavat puhua oman toimintansa puolesta, he eivät halua jakaa innovaatiota mitenkään hallinnollisin osin. Sitten yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meidän pitäisi olla suunnitelma, jossa on arviointi, sitoumuksia, päivämääriä, talousarvioita, aikataulu. Ja lopuksi meillä pitää olla kunnollinen poliittinen innovaatioprojekti. Eurooppa liikkuu liian hitaasti ja innovaation avulla Eurooppa voi kuroa tätä jälkeenjääneisyyttä kiinni. Ja meillä pitää olla kunnianhimoisuutta ja meillä pitää olla konkreettisia toimia, jotta voimme toteuttaa innovaatiokysymyksissä eurooppalaisia kunnianhimoja. Kiitos. Kiitoksia. Kiitän eh, Ramalossa tässä teidän puheenvuorostanne. On erittäin hyvä, että olitte mukana täällä eh, keskusteluissamme. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt annan sitten vielä puheenvuoron komissiolle, herra Droll. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös mahdollisuudesta puhua täällä. Me pidämme tätä mietintöluonnosta erittäin rohkaisevana eh, työmme kannalta se tulee oikeaan aikaan ja se antaa meille hyviä vihjeitä tulevalle työllemme. Se, mikä täällä keskustelussakin kävi selkeästi esiin, PK-yritysten korostaminen, yksinkertaistaminen, byrokratian purkaminen, laaja lähestymistapa, ei lineaarinen tutkimus on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaan tietoa, josta voidaan luoda innovaatiota, mutta se on kuitenkin vain yksi panos. Me tarvitsemme kuluttajat, käyttäjät, me tarvitsemme eh, sitä, että eh, käsitellään suuria yhteiskunnallisia tavoitteita ja se tarkoittaa, että kaikki osapuolet on otettava mukaan. Herra Winkler mainitsi, että kaikki toiminnan tasot ovat tässä mukana ja niiden on osallistuttava. Ja tämä on ehkä asia, jota meidän on tarkasteltava paremmin. On katsottava, miten tämä voidaan saavuttaa, koska Euroopan unioni on vain yksi toimija. Jos puhumme yhteisen patentista, niin olemme erittäin vahva toimiva, mutta kun puhumme koulutuksen suuresta merkityksestä, niin meillä on vain hyvin pieni rooli ja jäsenvaltioiden ja alueiden rooli on paljon suurempi. Meidän pitäisi mielestäni yrittää päästä yhteisymmärrykseen periaatteista, jotka voisivat ohjata eurooppalaista innovaatiojärjestelmää ja saisivat eri toimet yhteensopiviksi. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tavoitteita ja indikaattoreita, joiden pohjalta voimme varmistaa, olemmeko saavuttaneet tavoitteemme. Tämä puuttui tähän astisesta strategiasta, se ei ollut mikään sattumaa. On nimittäin hyvin vaikeaa määritellä innovoinnin edistyksen indikaattoreita ja mitata niitä. Mutta sen pitäisi olla kuitenkin tavoitteemme tulevassa strategiassa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Tässä kaikki, josta voimme tänään keskustella. Herra Winkler, haluatteko vielä puheenvuoron? Määräaika on selvä toinen maaliskuuta tarkistusten jätön määräaika. Sitten voimme mennäkin esityslistan seuraavaan kohtaan, nimittäin kohta 16. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Tässä esittelijänä on edustaja Toija ja annankin hänelle ensimmäisenä puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille kantansa ja sitten muut kollegat. Edustaja Toija. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, tämä mietintöluonnos liittyy tietojen viestintätekniikan TVTn hyödyntämiseen siirtymisessä energiaa tehokkaaseen vähän hiilisen talouteen ja TVTn rooliin, jotta todella energiatehokkuutta voidaan lisätä. Tämä on komission lähestymistapa asiakirjoissa, jotka muodostavat perustan tälle mietintöluonnokselle. Kyseessä on viime maaliskuun tiedonanto, suositus vuoden 2009 syksyllä. Molemmat viittaavat TVTn kahdenlaiseen rooliin. Ensinnäkin sen kapasiteettiin kun ajatellaan työn organisaatiota ja tuotetta, voidaan tuottaa sellaisia välineitä, jotka ovat tehokkaampia ja niitä käytetään vähemmän energiaa tuotannossa ja niin edelleen. Eli puhutaan TVTn panoksesta äh, tähän toimintaan. Ja myös TVTn vaikutuksesta mu- muilla aloilla, kuten kuljetus ja asumisaloilla niin, että voitaisiin saavuttaa energiatehokkuutta, energian sääntöä, säästöä ja hiilin päästöjen vähentämistä. Täällä on hyvin laajoja näkemyksiä. Komissio ja parlamentti on näistä puhunut aikaisemmin. Tähän liittyy monenlaiset energiatehokkuustavoitteet ja minun käsittääkseni tässä parlamentin pitäisi olla selvänä. Pitäisi tehdä tavoitteista sitovampia, jotta päästäisiin energiatehokkaaseen talouteen. Kiitän sihteeristöä ja komission yksiköitä avusta tässä mietintöluonnoksen laatimisessa. Se ei tietenkään sisällä kaikkia niitä asioita, joista viime kerrallakin keskusteltiin, mutta lupaan, että tarkistusten myötä voin sitten täydentää puutteellista osaa. Nyt sitten mietintöluonnoksen avainkohdista haluaisin mainita ensinnäkin, että täällä aivan alussa pyydetään, että voitaisiin vuoteen 2010 tai johonkin muuhun aikamäärän mennessä komissiolta suosituksia sen varmistamiseksi, että laajemmassa määrin kuin tänä hetkenä pantaisiin täytäntöön älymittareiden käyttöönotto, niin kuin energiapaketissa suunnitteltiin niin, että mahdollisimman laajassa määrässä voitaisiin käyttää näitä älymittareita ja voitaisiin hyvin yksinkertaisellakin tavalla käyttää näitä ja antaa niitä kuluttajien käyttöön, jotta tätä kautta voitaisiin käyttää järkevämmin energiaa ja energian kulutusta voitaisiin säädellä paremmin ja kuluttajat olisivat tietoisempia energian kulutuksesta. Tähän kuuluvat nämä älykkäät kahden suuntaiset järjestelmät niin, että voidaan tietää kulutusmäärät ja voidaan puuttua siihen. Tänä aamuna komissiossa aloitettiin merkittävän foorumin toiminta juuri TVTn hyödyntämisessä, hyödyntämisestä energiatehokkuudesta tehokkuudesta ja siellä on näyttely, joka jo, jossa esitellään eri pilottihankkeita, joita on tehty eh, kuljetuksessa, sairaaloissa, asunnoissa. Siellä on myös iPod eh, esiteltynä, jossa TVT, jonka kautta TVT voidaan käyttää energian kulutuksen mittaamiseen ja eh, vuorovaikutukseen laitosten kanssa. On olemassa Tekniikka on olemassa pilottihankkeita ja niitä voidaan levittää laajemmalle. Sitten toinen keskeinen asia, joka kävi ilmi myös kuulemisesta, jonka komissio järjesti koskien näitä sään, tätä asiaa. Kuultiin tuntijoita ja operaattoreita. Ja kuulemisessa ilmeni, että standardointi oli se keskeinen ongelma. Komissio haluaakin tästä laatia erityismekanismi, mutta jo nyt voitaisiin sanoa, että jäsenvaltioiden olisi vedottava myös operaattoreihin ja laadittava menettely, jonka kautta saadaan aikaan yhdenmukaistettuja, standardoituja menettelyjä. Me voisimme käyttää näin älykkäällä tavalla energia, se ei onnistu ilman yhteisiä mittausjärjestelmiä ja, ja tähän sitten liittyykin standardointiongelma. Luonnoksessa on joitakin ehdotuksia, en tiedä ovatko ne liian ahtaita, pitääkö niitä laajentaa, mutta on tärkeää, että myös komissio ja parlamentti ponnistelevat asian eteen niin, että meillä on täsmällisiä määräaikoja standardoinnille muussa tapauksessa kokeet jäävät irrallisiksi, eivätkä ne muutu uudeksi järjestelmäksi. Nämä ovat varmasti kaikkein merkittävimmät asiat tässä luonnoksessa. Olemme tyytyväisiä komission ajatuksesta perustaa työryhmä, jossa määriteltäisiin menettelyt, jossa olisi asiantuntijoita pohtimassa teknisiä yksityiskohtia ja TVTn käyttöä energiatehokkuuden edistämiseksi. Haluaisin kiinnittää kollegoiden huomion sitovaan aikatauluun eri vaiheita varten. Komission suosituksissa oli tietty aikataulu, nyt on aikaa kulunut, komissio on uusi, luultavasti on vielä uudellaan, uudelleen tarkastettava tätä aikataulua ja meidän pitäisi laatia täsmällinen aikataulu, koska on täsmännettävä, mitä tarkoitamme täsmällisellä aikataululla. Pitäisi sanoa, kuka tekee, mitä tekee, milloin, mitä, mikä kuuluu komissiolle, mikä jäsenvaltiolle, mitä pyydämme näitä toteuttamaan niin mitä televiestintä ja kuljetusalan ja rakennusalan sekä julkisen hallinnon taholta edellytetään jäsenvaltioilla on rooli sääntöjen laatimisessa, mutta myös näillä aloilla ja on oma roolinsa. On todella tehtävä selväksi, kuka tekee mitäkin ja milloin. Tarvitaan siitä vaan ainakin jonkinlainen aikataulu, vaikkei se olisi kuin antaisin sitova. Ja jos joku ei sitten pidä kiinni, pitäisi perustella, miksei näin ole. Näin meillä olisi tie viitoitettuna. Luonnoksesta, kuten sanoin, puuttuu paljon asioita, muun muassa olen puhunut joidenkin jäsenvaltioiden ja teollisuusalojen merkityksestä suurilla kaupungeilla – on tärkeä merkitys. Niitä on kaikilla Euroopassa, mutta erityisesti joissakin jäsenvaltiossa myös julkishallinnolla on tärkeä rooli. Kun ajatellaan suurten kaupunkien organisaatioita, lämmitystä ja muuta, sillä on suuri vaikutus säästöjen saavuttamiseen biotekniikan kautta ja muuten. No, nämä ehkä vaikuttavat yksittäisinä pikkujutuilta, kun puhutaan energiatehokkuuden parantamisesta, vaikuttaa siltä, että kaikki ovat pieniä panoksia, mutta käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että merkittäviin säästöihin voidaan päästä. Esimerkiksi näillä älykkäillä mittareilla voidaan säästää 10 prosenttia sähkökulutuksesta. Joskus suuret eh, muutokset eh, edellyttävät eh, monia pieniä askeleita teollisuuden, julkishallinnon ja kotitalouksien tasolla. Tämän tapainen mietintö ja myös viime vuotiset, eh, kun miettinyt esimerkiksi Fiona Hallin energiatehokkuusasiakirja, ovat kaikki näitä pieniä askeleita tällä pitkällä tiellä. Bedanke mich, kollega Kiitoksia, kollega Lambrots. Uh, thank you, Mr. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Toija tästä ensimmäisestä mietintöluonnoksesta. On hienoa, että olette näin avomielinen. Haluaisin nyt sanoa muutaman asian. Ensinnäkin olemme nähneet kehitystä komission kielenkäytössä ja meidän pitäisi myös lähteä samaan suuntaan. Viime vuosina olemme keskustelleet paljon hiilidioksidista ja energiatehokkuudesta, ja kysymys on tätä laajempi, eli resurssitehokkuus ja Barroso, kun hän viimeksi kävi puhumassa meille, kun äänestimme komissiosta täysistunnossa, hän puhui resurssien tehokkuudesta eikä pelkästään energiatehokkuudesta. Jos meidän tulisi tehdä nyt antaa ensimmäinen neuvo komissiolle liittyen tähän tiedonantoon, se olisi se, että keskitytään tähän laajempaan resurssiin käytön tehokkuuteen kuin pelkästään hiileen tai energiatehokkuuteen. Sitten toiseksi, mielestäni se, että on keskitytty älymittaukseen, sehän on yksi tärkeimpiä aspekteja tässä mietinnössä. Se on ehkä hiukan liikaa siinä mielessä, että ei niin, että emmekö haluaisi siirtyä kohti älymittareita, mitareita, mutta älymittareilla olisi älykkyyttä jo sormissa, mutta muu hermosto on vielä edelleen liian tyhmä. Eli ensin pitää varmistaa, että tämän Euroopan sähköverkoston selkäranka voidaan integroida ja että se on älykäs ennen kuin yritämme tehdä sormenpäistä älykkäitä. Ja sitten tässä mietinnössä, kun viitataan siihen, että älymittareilla voidaan lisätä energiatehokkuutta 10 prosenttia, siihen liittyy tiettyjä ehtoja. Eli jos on älymittareita, mutta Siihen on yhdistetty sähkölaitteita, siitä ei oikeastaan koidu hyötyä. Eli ainoastaan silloin, kun älymittari yhdistetään älykkäisiin laitteisiin, silloin siitä on hyötyä. Ja näitä älykkäitä laitteita tulee vasta myöhemmin. Eli pointti on se, että kyllä älymittareita tarvitaan myöhemmin, mutta pitääkö meidän vauhdittaa tätä? No, mielestäni se on sama kuin yrittäisi juosta, niin kun osaa kävellä. Ja meidän ei pitäisi nyt edetä liian nopeasti, koska ensinnäkin käyttöönotosta koituvat kustannukset ovat valtavat. Ja kun ajatellaan nyt julkisia menoja ja investointikykyä sekä julkisesti että yksityisellä sektorilla, meidän pitäisi ensin kurkottaa hiukan alemmalle. Ja sitten nämä älymittarit mahdollistavat sen, että voidaan katkaista energian toimitus etäältä, ja tästähän on riskejä kuluttajille. Sehän saattaa vaikuttaa loppukäyttäjiin, ja tätä ei saa käyttää Trojan hevosena. Ihmisten sähkönjakelua ei noin vain saa katkaista. Ja siksi vähentäisin tätä painotusta älymittareihin ja lisäisin korostusta älyverkostoihin kokonaisuutena. No sitten Kyse ei ole pelkästään energian jakelusta. Jos katsotaan hiilidioksidin vaikutuksia, voidaan nähdä, että energia on yksi osa sitä, mutta liikkuvuus on toinen. Ja tieto- ja viestintäteknologialla on merkittävä rooli, jotta saamme aikaan todellista älyliikkuvuutta. Jos haluamme antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden, että maksataan kilometriltä, riippumatta siitä käytetäänkö junaa, linja-autoa polkupyörää, autoa tai laivaa. Tässä on valtava infrastruktuuri, jota tulee ottaa käyttöön. Ja mehän tiedätte, että tämäkin on avainkysymys. Eli tämä älyliikkuvuuskysymys on myöskin tärkeä. Eli maks- maksetaan vain käytöstä. Ja sitten pitäisi korostaa elintarvikkeita. Kehittyneissä maissa on ymmärretty, että me haaskaamme lähes puolet tuottamastamme ruoasta. Ja vähemmän kehittyneissä maissa tämä lukema on 20 prosenttia. Jos me haluamme todellakin kuluttaa järkevästi, informaatio- ja tietotekniikalla on merkittävä rooli, koska pois heitetty ruoka on usein tuoretta ruokaa, joka on ylittänyt viimeisen käyttöpäivän mutta näissä on niin paljon turvallisuuspuskureita näissä aikatauluissa, että heitämme pois ruokaa, jota vielä voidaan kuluttaa. Eli meidän pitäisi olla älykäs logistinen järjestelmä elintarvikkeille. Tätäkin pitäisi vähän tutkia, ja tietotekniikalla on tässä roolinsa, ja kokeita ollaan tällä hetkellä tekemässä erinäisissä maissa. Tätäkin tulisi korostaa. Ja kuten tiedätte, elintarvikeketju on 34 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Ja sitten lopuksi Euroopan parlamenttina meidän pitää todeta, että jos uskomme, että resurssien käytön tehokkuus tai energiatehokkuus on avainosa eurooppalaista politiikkaa, meidän tulisi varmistaa, että se näkyy tässä mietinnössä, mutta sen lisäksi myöskin kaikissa tärkeimmissä EUn politiikan aloissa ja tarkoitan nyt tutkimuksen puiteohjelmaa, kehitysrahastoja, aluepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa. Tämä pitää nyt ottaa osaksi ja valtavirtaistaa kaikkeen eu politiikkaan komissiossa, ja tätä tulisi korostaa. Tiedän, että tämä on mainittu komission tiedonannossa, mutta tätä tulisi vielä korostaa. Jos tämä on prioriteetti, sen pitää olla näkyvä painopistealue eri ohjelmissa, joita komissio toteuttaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Karens. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Toijaa ensimmäisestä mietintöluonnoksesta. Kaksi kommenttia tai kysymystä, tai kolme. Ensimmäinen kommentti olisi, olen samaa mieltä me viime kerralla keskustelimme standardisoinnista ja siitä, että täytyisi viedä näitä asioita eteenpäin, että voisimme määritellä, mikä on älymittari Euroopassa. Se on teidän kohtanne 15. Mutta kaksi kysymystä. Kohta yhdeksän. puhuitte siitä, että pitäisi ottaa mukaan pienemmät rakennukset. Tässä menemme vähän pidem, liian pitkälle se, että meillä on älymittari pienemmässä rakennuksessa, niin se ei tee siitä energiatehokkaampaa. Jos on huono eristeet ja sitten siellä on pieni älykäs tietokone, joka sanoo, että kuinka paljon sähköä ja lämpöä kuluu, niin sitten on tietoisempi siitä, että minne rahat valuvat, mutta ei se paranna asunnon eristätystä, vaan ainoastaan sitä, miten tietoisuutta siitä, minne rahat menevät. Joten me tarvitsemme tätä ensinnäkin julkisiin rakennuksiin ja sitten pienemmissä rakennuksissa tämä on toinen kysymys. Tämä on tärkeää, mutta eh, liittyen siihen, mitä herra Lambert sanoi, tämä on muna vai kana kysymys. Ensinnäkin meidän on ottava se, mikä voimme saada ja sitten mennä eteenpäin. Sitten kohta 16. Kehottaa komissiota laatimaan sitovan aikataulun, jota kaikkien TVT-alojen ja jäsenvaltioiden on noudatettava. Kun kuulen sitova aikataulu ja kaikki TVT-alat, niin ajattelen heti kustannuksia, mitä me ajattelemme, että tämä tulee maksamaan teollisuudelle. Aiommeko karkoittaa suuret palvelimet Euroopan ulkopuolelle, joten ymmärrän kyllä, mitä aiotte sanoa, haluatte jotain konkreettista, mutta sitten, että samanaikaisesti vaaditaan sitovaa aikataulua, niin silloin meidän on ensinnäkin mietittävä, mitä potentiaalisia kustannuksia tällä on esimerkiksi eurooppalaisille työpaikoille ja mitä se tarkoittaisi pitkällä tähtäimellä. Ja haluaisin nyt käyttää sitä termiä, joka herra Lambert käytti. Ensin meidän pitää poimia alhaalla roikkuvat hedelmät ja sitten katsoa, minne menemme seuraavaksi. Kiitoksia, kollega Rode. Well, I also would like to thank you, Minäkin haluaisin kiittää Toijaa hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt hyvää työtä, hän on saanut kaikki avainasiat mukaan ja hän on tehnyt erinomaisen esityksen. Olen samaa mieltä siitä, että olette keskittyneet tietoteknologiaan älymittareissa ja sähköisissä palveluissa. Nämä ovat alueita, joilla on paljon parantamisen varaa. Sen suhteen, miten energiaa voitaisiin käyttää tehokkaammin, kuten komissiokin on todennut tiedonannossaan. Eli minä laadin vain muutaman tarkistuksen ja keskitymme näihin selkeytyksiin osittain ja sitten taas toiset keskittyvät työpaikkojen luomiseen, kun käytetään tietoteknologiaa. Yksi kysymys, ehkä se voisi olla suosituskin. Miksemme kannusta komissiota tekemään ehdotuksia sitovista tavoitteista energiatehokkuuden suhteen. Kun on kunnianhimoisia sitovia tavoitteita ja oikeat puitteet, silloin markkinat eivät ainoastaan pääse näihin tavoitteisiin, vaan myös usein ylittävät ne. Eli kun komissio sanoi, että älykkäät mittarit voivat säästää jopa 10 prosenttia energiankulutuksesta, jota tietotekniikalla voidaan säästää jopa 17 prosenttia hiilidioksidipäästöistä rakennuksista ja 27 prosenttia kuljetusalalta, niin sitten nämä lukemat pitäisi muuttaa tavoitteiksi. Tälläkin tavalla voidaan luoda työpaikkoja Eurooppaan, koska markkinat nousevat ja tuhoutuvat pioneerien myötä. Als nächste. Hall. I too would like to... Minäkin haluaisin kiittää edustaja Toijaa siitä työstä, jota hän on tehnyt. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että älymittarit ovat tärkeitä ja palaan tuohon ihan kohta. Ensinnäkin eh, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Ehkä tämä kappale on hiukan vanhentunut, koska energiatehokkuusdirektiivi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen oli jo viime joulukuussa ja kynnys on jo laskettu 54 metriin, joten ei ole ehkä realistista uudelleen käsitellä tätä direktiiviä, kun se on kerran jo uudistettu juuri joulukuussa. Älymittareista olen hiukan yllättynyt siitä, mitä herra Lambert sanoi, koska minun mielestäni älymittarit ovat todella tarpeen ennakkoehto, jotta saadaan uutta teknologiaa käyttöön ja erityisesti me juuri olemme hyväksyneet lainsäädäntöä uusiutuvasta energiamuodosta, äh, melkein nolla päästötaloista, nollakulutustaloista. Miten kuluttajat voivat mitata sen energian, jonka ne tuottavat, jos heillä ei ole älymittareita, joilla mitata ei vain energian kulutusta, vaan myöskin sen tuotantoa. Se on todellakin välttämätön ehto sille, että voidaan ryhtyä energian tuottajiksi. Ja jos on älymittari, niin sitten on mahdollisuus tehdä sopimus energiatuottajan kanssa niin, että auto voidaan esimerkiksi auton akut ladata yöllä, kun kulutus on alhaista ja silloin siitä on vähiten haittaa ympäristölle ja kukkarolle, joten mm, tämä on se haaste, joka meillä on otettava vastaan, jotta voimme edetä niin nopeasti kuin mitä teknologia meille mahdollistaa. Sitten yhteiset määritelmät. Määritelmä on hyvin tekninen termi ja ehkä voisimme sanoa jotain mm, yhteiset minimitoimet, mutta me tarvitsemme jonkinlaisia vaatimuksia, koska ilmeiseksi käy se, että jotkut energiayritykset eivät itse asiassa olekaan kovin kiinnostuneita kuluttajien mielestä kaikkein eh, kiinnostavimmasta asiasta, nimittäin älymittarin digitaalisesta ähm, näytö, näytöstä. Monet eh, energiayritykset mielellään asentavat älymittarin, joka on heidän luettavissaan, mutta eivät kuluttajan luettavissa. Eli kun puhutaan älymittareista, niin silloin siinä liittyy, siihen liittyy erilaisia kriteereitä. Siinä ei kuitenkaan sanota, että siinä pitäisi olla näyttö, ja mielestäni tämä on tärkeä kriteeri. Kiitoksia. Komission puolesta edustaja Barra, Rova Barra, onko se oikein? Uh, thank you, Chairman. Thank you also. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle siitä, että hän on ryhtynyt tähän aikaa vievän työhön. Pari huomiota. Ensinnäkin meistä on hyvä se, että tässä on korostettu energiatehokkuuden mittaamista ja meillä pitää olla yhteisiä mittausmenetelmiä, muuten on vaikea verrata eri teknologioiden tehokkuutta energiatehokkuuden osalta. Eri, näitä eri teknologisia muotoja on vaikea verrata, jos niitä ei mitata samalla tavalla. Mutta niin pitkälle ei vielä olla. Näiden metodien kehittäminen kestää jonkin aikaa. Ja sitten toinen kysymys. Me tiedämme, että tietotekniikalla on yhä enemmän merkitystä ja tietoteknologian hiiliteknologia ilmeisesti kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ja tietoteknologia it, y, joutuu soveltamaan standardisoituja metodeja ja sen pitää ryhtyä toimiin lisätäkseen energiatehokkuuttaan. Ja näin ollen siellä on otettava käyttöön standardisoituja mittausmenetelmiä jotta voidaan arvioida näiden ponnisteluiden tehokkuus. Ja tämä voisi olla hiukan selkeämpi kohta tässä mietinnössä. Ja sitten lopuksi tästä älymittauksesta. Tästähän nyt on jo keskustelu aika pitkään. Ja meillä on itse asiassa jo sitovia tavoitteita energia sisämarkkinoiden direktiivissä. Siellä on aikarajatkin jo määritelty tälle. Ja tavoitteena oli nyt puhua kuten monet teistäkin ovat puhuneet, puhua siitä, että ei ole mitään yhteistä määritelmää vielä siitä, mikä, millainen tällaisen älymittarin tulisi olla. Ja siksi olemme tehneet suosituksen, että jäsenvaltiot sopisivat minimitoiminnoista, jotka liittyvät älymittarien toimintaan. Kiitoksia. Darf mich ganz herzlich bedanken ystävälliset kiitokset, eh, edustaja Vaara, näistä lisätiedoistu. Sitten tämäkin esityslistan kohta on käsitelty. Muistutan siitä, että toinen maaliskuuta on tarkistusten jätön määräaika. Haluaisitteko vielä sanoa jotain? Edustaja Toija, olkaa hyvä. Mä lyhyesti haluaisin kiittää kollegoita puheenvuorosta Lambert ja muut olivatkin jo puhuneet kanssani. Niin haluaisin sanoa vain, että varmasti olette ymmärtäneet, että minun mielestäni kun äh, esitellään niin mietintöluonnos, niin äh, tilanteen pitää olla avoin. On aivan turhaa ryhtyä keskustelemaan, jos kannat ovat lukon lyötyjä. Kiitän kaikkia kollegoita huomioista ja ehdotuksista kustannuskysymys ei tietenkään ole mitenkään välinpitämätön aivan alusta asti. On otettava huomioon myös kustannukset sekä näille elimille että tuotantolaitoksille, mutta aivan kuten kollega ja kollegat sanoivat, joskus tiettyyn suuntaan houkutteleminen voi tuoda jotakin kustannuksia, mutta se voi myös avata uusia mahdollisuuksia teollisuudelle ja yrityksille. Joka tapauksessa myös tästä asiasta voimme keskustella. Kukaan ei halua tehdä mitään epärealistista tietenkään. Sitten standardoinnista on tärkeää määritellä paremmin nämä yhteiset vähimmäismääritelmät. Olen yhtä mieltä Fiona Hallin kanssa. Ja Edelleen olin oikein tyytyväinen siitä, mitä suosituksessa oli kirjoitettuna. Sitä ei ole vielä kirjoitettu, koska haluan vielä syventää sitä komission jäsenten kanssa. Pidin paljon ajatuksesta, jonka mukaan olisi hetkeä, jolloin voidaan keskustella operaattoreiden ja alojen toimijoiden kanssa. Voitaisiin selkeästi ilmaista pyrkimykset ja suhtautumisen Kun puhutaan sitovasta aikataulusta, se ei ole mikään kenenkään yritysmaailman pakottama aikataulu, vaan siitä tulee va- aikataulu vasta sitten, kun sitä on yhdessä sovittu. Siksi tässä puhuttiin mm, tällaisista mm, tauluista, joissa, joiden laatimisessa olisivat mukana sektoreiden edustajat. Täällä puhutaan aiekirjelmästä, mutta jonkinlaisesta mm, aikomuksesta, jotka kirjattaisiin ja josta oltaisiin yhtä mieltä ja sitten niistä tulisi tavoitteita, jotka ovat realistisia ja joiden toteuttaminen on jo varmistettu. Kerään nyt kaikki nämä panokset yhteen ja pyrin laitamaan luonnoksen, jossa otetaan huomioon kaikkien kollegoiden osallistuminen. Kiitoksia. Dann darf ich mich herzlich bedanken. Sydämelliset kiitokset. Kuten jo äsken sanoin, äh, sanoin siis tarkistusnieton määräajan, niin sitten tämä esityslistan kohta on käsitelty. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kosolduin ydinvoiman yksikön 1-4 poistamiseksi käytöstä puhun hitaasti, koska kollega esittelijä on tulossa tänne, mutta ei ole vielä aivan saliamme saavuttanut. Ehkä pari minuutin tauko. Kollega Harms kyllä tulee ihan millä hetkellä tahansa paikalle, joten minuutin tauko. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Inhalt habe ich. Jatkamme kohta 17, kuten sanoin, Koslodui rahoitusapu. Ja esittelijänä on kollega Harms. Annamme hänelle vielä hetken aikaa hengähtää ja sitten hän voi laittaa mikrofonin päälle ja sitten aloitamme. Teillä on puheenvuoro, hyvä kollega. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä mietinnössä on kyse komission ehdotuksen arvioinnista, jossa on kyse sen rahoittamisesta Bulgariassa, sen rahoittamisesta, että Kosloduin ydinvoimalan osat yksiköt 1, 2 ja myöhemmin myös 3 ja 4 poistetaan verkosta ja meillä meidän täytyy keskustella määrärahojen laajuudesta, jotka on annettava, aiotaan antaa Bulgarialle vuoteen 2013 mennessä yhteisön budjetista ja myöskin niistä ehdotuksista, joita komissio on tehnyt näiden määrärahojen käyttämiseksi. Haluaisin mainita muutaman luvun, jotka ovat mielestäni tärkeitä, eh, kun puhutaan siitä 300 miljoonasta eurosta, jota komissio on ehdottanut eh, yhteisön apuna Kosloduin käytöstä poistamiselle, kun nämä 300 miljoonaa on rahoitettu, niin sitten kokonaisuudessaan noin 860 miljoonaa euroa rahoitetaan Euroopan budjetista. Ei aivan kaikkea rahoiteta Euroopan äh, budjetista, mutta suurin osa kuitenkin äh, rahoitusta Euroopan budjetista on sitten mennyt Bulgariaan. Tässä ehdotuksessa, jota tässä tarkastelemme, on kyse siitä, että nämä viimeiset 300 miljoonaa euroa tästä 860 miljoonan euron kokonaissummasta – annetaan kahteen eri tarkoitukseen kahdessa osassa. Ensimmäinen tarkoitus on se, että minä tuen sitä. 180 miljoonaa euroa käytetään siihen, että varmistetaan, että yksiköt 3 ja 4, samoin kuin yksiköt 1 ja 2 jo on tehtykin, otetaan pois käytöstä ja asetetaan sellaiseen tilaan, että niitä ei voida uudelleen käynnistää Tämähän on se tavoite, jonka Euroopan unioni on määritellyt kosloduille. Sen lisäksi pitäisi mielestäni paljon tarkemmin vielä katsoa, mitä tapahtuu äh, käytöstä poistamisen jälkeen ydinjätteelle. Ja minun on sanottava, että ei ole aivan helppoa selkeästi nähdä, millaisia valmistelutoimia Bulgaria on tehnyt jätteen käsittelyä varten. Se, mitä täällä on tiedetty väliaikaisvaristoinnista, erityisesti kun on kyse erittäin radioaktiivista jätteistä ja käytetyistä polttoainesauvoista. Minä sanoisin, että ei ole riittävästi varova, varovaisuutta. Se, mitään suunnitelmia tässä lähinnä on palautettu näitä polttoainesauvoja Venäjälle jälleen käsiteltäväksi. Miten tulevaisuudessa toimitaan, niin se ei on vielä avoin kysymys. Samoin avoin kysymys on se, milloin ja miten ja aiotaanko ylipäätänsä loppuvarastoida ydinjätettä Bulgariassa. Se osa 300 miljoonasta eurosta, jota ei käytetä Koslodui 3 ja 4 yksikön käytöstä poistoa varten, niin minun ehdotukseni olisi, että nämä 120 miljoonaa käytettäisiin tai annettaisiin Bulgarialle sillä ehdolla, että Bulgaria luopuisi ydinjätteen kuljettamisesta Venäjälle, että se loisi hyvän konseptin ydinjätteen loppuvarastointia ja käsittelyä varten. Minun mielestäni näillä 120 miljoonalle tällä saralla voidaan saada aikaan enemmän turvallisuutta Bulgarialle ja muutenkin kuin että tämä 120 miljoonan euron määrää käytetään energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseksi. Tällaisia hankkeita voidaan rahoittaa myös muista eurooppalaisista rahastoista ja olen sen lisäksi sitä mieltä, että nämä 120 miljoonaa euroa, jos niitä käytetään eh, siellä täällä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen parantamiseen, niin niillä ei voida muuttaa sitä, että Bulgarian hallituksen energiastrategia ei ole laisinkaan kestävä. Ja erityisesti siksi, että bulgarialaiset vieläkin ovat sitä mieltä, että he haluavat jatkaa Bulgarian, ydinvoiman käyttöä Bulgariassa, niin sen takia mielestäni olisi parempi, että tämä 120 miljoonaa pantaisiin rahastoon, joka käsittelisi jälleenkäsittelystrategiaa ja loppusijoitusta. Tässä pääero komission ehdotukseen. Olemme pohtineet tätä asiaa pitkään, mutta olemme sitä mieltä, että että juuri siksi, että Kosloduin mm, käytöstä poistaminen tai sitä perusteltiin sillä, että saadaan aikaan enemmän turvallisuutta, mm, niin mielestäni myöskin kun käytämme näitä määrärahoja, meidän täytyisi erityisesti tarkastella ydinvoiman turvallisuutta. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset. Haluaako joku varjoesittelystä puheenvuoron tai joku muu? Thank you very much, Mr. President. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran kiittää Hamsia tästä mietinnöstä. Siinä on hyviä ideoita. Ja haluaisin esittää muutaman kysymyksen ydinvoimaturvallisuudesta ja mitä tulevaisuudessa tulisi tehdä eri maissa. Mutta palaisin nyt tähän asiakirjaan ja mietintöön. Tavoitteena oli ratkaista yksi kysymys, eli se, että luodaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kolmelle mahdollisuudelle, joiden piti sulkea ydinvoimaloita jo etukäteen, siihen, eli Liettua, Slovakia ja Bulgaria. Ja nyt Bulgaria on samalla viivalla näiden kahden muun maan kanssa. Toinen syy tai tavoite oli auttaa maita, kustannusten suhteen, jotka johtuivat ydinvoimaloiden sulkemisesta, ja piti myöskin tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Eli jos pidämme nyt kiinni näistä mietinnön tavoitteista, komissio teki oikein hyvän alkuperäisen ehdotuksen, mutta asiat, joista Harms on nyt puhunut, ovat hyvin tärkeitä. Ne ovat vähän yleisempiä ja niistä nyt pitää keskustella. Eli mikä on kantamme siihen, miten esimerkiksi ydinjätteitä käsitellään Euroopassa, miten hoidetaan lainsäädännön täytäntöönpano ja niin edelleen. Jos tämä nyt yhdistetään tähän kysymykseen, niin sitten emme pysty ratkaisemaan kumpaakaan. Emme pysty vastaamaan näihin kysymyksiin, koska niistä pitää keskustella vielä enemmän, emmekä myöskään pysty ratkaisemaan tätä alkuperäistä tehtävää, joka EUlla oli. Eli ihan lyhyesti kolme ehdotusta. Eli 40 prosenttia varoista käytetään energiatehokkuuden lisäämiseen. Ja Harmsin ehdotus on se, että näillä varoilla investoitaisiin tähän ydinjätevarastointiin. Kun puhutaan energiatehokkuudesta ja tämän 40 prosentin käytöstä, tällä voidaan vastata hankkeen ensimmäiseen tavoitteeseen, eli että Slovakia, Liettua ja Bulgaria ovat samalla viivalla. Kahdessa maassa on tällaisia ohjelmia vuoteen 2013 saakka. Eli se, että voidaan käyttää näitä varoja Bulgariassa, se asettaa Bulgarian samalle viivalle näiden muiden maiden kanssa. Sitten toinen huomio. Käytännössä, kun suljetaan nämä yksiköt, maassa käytetään enemmän hiilipohjaista teknologiaa. Eli varojen käyttö tähän mennessä tarkoituksena on supistaa hiilidioksidipäästöjä. Ilmeisesti se on ollut tehokasta. Ja tänä vuonna tehdään vielä selvitys siitä, miten näitä varoja on käytetty ja kuinka tehokkaasti niillä on päästy tavoitteisiin. Ja sehän on tietysti tärkeä tehtävä EUlle. Sitten ydinvoimakysymykset. No, nämä ovat tietysti kiistanalaisia kysymyksiä. Täälläkin saattaa olla erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Mutta mielestäni tästä pitäisi keskustella vähän pidempään. Jos me haluamme nyt keskittyä tähän tapaukseen, no tietenkään meillä ei ole riittävästi varoja, jotta voisimme siirtyä tällaisen varaston rakentamiseen Bulgariassa. Ja tätä voitaisiin käyttää mallina muissa maissa, eli EU-varoilla rakennetaan tällaisia varastointitiloja, ja se avaisi sitten taas valtavan keskustelun. Eli jos me haluamme ratkaista tämän kysymyksen, meidän täytyy miettiä, miten rahoitetaan, millaista teknologiaa käytetään. Mutta tästä sitten joskus toista. Ja sitten tässä on puhuttu näistä varastointikysymyksistä. nämä turvallisuuskysymykset pitää käsitellä ensin. Ja on käytännössä mahdotonta, että maa rikkoisi assosiaatiosopimusta. Yksiköiden 3 ja 4 avaaminen toisi Bulgarian niin kielteisen vaikutuksen, että en oikein pysty kuvittelemaan, mikä hallitus voisi toimia sillä tavalla. Sitten tämä lopullinen käytöstä poistaminen. No ensin nämä turvallisuuskysymykset ja teknologia. Mielestäni Euroopan unionilla on riittävästi välineitä tekemään kaikki se, mistä on puhuttu liittymissopimuksissa. Ja sitten on muitakin tärkeitä kysymyksiä. Tässä valiokunnassa meidän täytyy syvällisemmin keskustella näistä, koska ne kattavat ydinvoiman käyttöä yleisesti. Ja totta kai on paljon muitakin tapauksia kuin tämä, joista pitäisi keskustella. Kiitos. Danke sehr, Kollege Obuchev. Paljon kiitoksia, kollega Obuchev. Благодаря, господин председател. Изказвам признание за позицията на госпожа Ребека Хармс. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Mitä tulee hänen kantaansa, joka koskee tätä tukea reaktoreiden käytöstä poistoon. Komissio on varmasti esittänyt jo riittyvä, riittävästi perusteluja tälle asialle samaan aikaan. Esittelijän ehdotus muuttaa olennaisesti komission esittämää ehdot, ehdotusta. Jos erotamme toisistaan ydinenergian ja ei-ydinenergian tämän tuen suhteen, niin itse asiassa Rova Harms ehdottaa, että ei ydinenergian ikkuna suljetaan ja avataan uusi ikkuna, jota voitaisiin nimittää ja säteiltetyjen ydinpolttoaineiden ikkunana. Minusta tämä on ehdotus, jota ei voida hyväksyä, sitä ei tässä vaiheessa voida tukea. Bulgari on päättänyt sulkea neljä reaktoriaan. Ja selkeästi on ilmastotukea tarvitaan Euroopan unionilta on todettu, että tukea tarvitaan reaktoreiden käytöstä poistamiseen ja taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten hallinnointiin tämän jälkeen. Ei voi olla niin, että 1760 megawattia viidesosa koko Bulgarian kapasiteetista suljetaan ilman, että sillä olisi mitään vaikutuksia. Rova Harms perusteluissaan toteaa, että Bulgarialla ei ole ollut vaikeuksia sähkötoimituksissa ja näin ollen mitään apua ei enää pitäisi Bulgarialle myöntää, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Energiajärjestelmämme valmistautui etukäteen näiden reaktoreiden käytöstä poistamiseen, joilla oli merkittävää energiantuotantokapasiteettia. Meidän on muistettava myös seuraava asia. Bulgariassa reaktoreiden käytöstä poistamiseen kansalaiset suhtautuivat hyvin kielteisesti. Sosiaali- sosiologiset tutkimukset osoittavat tämän ja tällä hetkellä Bulgariassa on liikkeitä, joissa vedotaan reaktoreiden uudelleen käyttöönottamisen puolesta. Ainoa tapa niin, että kansalaiset havaitsisivat Euroopan tuen koskeva toimintaa muualla kuin ydinenergian alassa, julkisissa rakennuksissa, sairaaloissa ja kouluissa ja niin edelleen, joissa voidaan energiatehokkuustoimilla säästää kustannuksissa. Merkittävää tukea on myönnetty myös kaupunkien lämmitykseen ja tämän, tämän kansalaiset Bulgariassa tunsivat kyllä suoranahoissaan. Jos nyt tämän ikkunan suljemme, niin lähetämme selkeän viestin eikä kansalaiset enää voisivat, voisi havaita tuen vaikutuksia. Edelleen nämä merkittävät tukisummat, yli kolmasosa tuosta, joka on suunniteltu seuraavalle kaudelle. Tämän määrän suuntaaminen toisen ongelman ratkaisemiseen, joka ei kuitenkaan onnistu ennen vuotta 2013, ei tuo mitään ratkaisua ongelmaan. Se ei merkitse järkevää ja tehokasta eurooppalaisten varojen hyödyntämistä. Näin ollen olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on huono, sitä ei voida hyväksyä. Mietinnössä on usean kertaan mainittu kilpailuvääristyminen. niin se, että olisi vältettävä tuen myötäminen muun tyyppiselle energiamuodolle, kuten sähköenergialle. Olen sitä mieltä, että jos nyt nämä 120 miljoonaa suunnataan säteilytetyn polttoaineen käsittelyyn, siitä tulisi ongelmia kaikkialle Euroopan unioniin, koska se on tukea Bulgarialle. Mutta ei pidä unohtaa, että on myös muita maita, jotka ovat vastaavaisenlaisessa tilanteessa. Siellä on poistettu käytöstä reaktoreita, on muitakin maita, jotka hyödyntävät ydinenergiaa Euroopan unionissa. Tämä ongelma liittyy tasavertaisuuteen. Olisi kuitenkin eh, olennaista, että, Bel- että Bulgaria olisi samalla viivalla muiden, viivo- muiden valtioiden kanssa, jossa poistetaan käytöstä ydinreaktoreita. Me aiomme siis tehdä tarkistuksia mietintöluonnokseen ja komission ehdotukseen ja täsmennämme, missä määrin olemme eri mieltä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Danke sehr. Kollege Ransdorf. Paljon kiitoksia, kollega Ransdorf. Thank you, Chair. In this issue... Kiitoksia. Tässä on nyt yksi asia, joka minulla on yhteistä Harmsin kanssa, esittelijän kanssa, Eli se, että pitäisi saada aikaan mahdollisimman korkea turvallisuusstandardi. tässä ydinvoimalassa ja tässä käytöstä poistoprosessissa. Mutta toisissa kohdissa olen täysin eri mieltä esittelijän kanssa. Kun valmisteltiin Bulgarian ja EUn välistä sopimusta, liittymissopimusta, Siihen laskettiin kustannuksia ei pelkästään käytöstä poistamisesta, vaan myöskin korvauksia energiakapasiteetin menetyksestä. Tämä ei ollut isku pelkästään Bulgarian energiaturvallisuudelle, vaan myöskin naapurivaltioille. Bulgaria vei sähköä myöskin muihin maihin, kuten Romaniaan, Serbiaan ja entisen Jugoslavian tasavaltaan Makedonian. Kyse myöskin menon tulojen menetyksestä. Ja tällä hetkellä sosiaalisesti Bulgaria on hyvin hauras valtio. Ja meillä ei ole varaa vaarantaa näitä Balkanin valtioita. Me tarvitsemme vauraan ja vakaan Balkanin alueen. Ja meidän tulee välttää kaikkia sosiaalisia mullistuksia alueella. Ilman Balkania Eurooppa ei ole täydellinen. Meidän kannattaa edistää ongelmatonta Balkanin valtioiden mukaanottoa EU-hun, ja Bulgaria voi olla todiste siitä, miten tällainen siirtyminen voi onnistua ongelmatta. Olen laatinut kahdeksan tarkistusta. Ja toivottavasti komission ehdottama lähestymistapa hyväksytään parlamentissa. Ja toivon myöskin, että nämä korvaukset hyväksytään. Kiitos. Bedanke mich herzlich, Monsieur Audi. Tämmöiset kiitokset, herra Odi. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Kun ajatellaan rahoitushallintoa, meillä on aika hankalia muistoja Bulgarian osalta. En nyt ole katsonut, mikä on varainhoitoasetuksen artikla 53, mutta onko varmaa, että parlamentilla on tarkastusoikeus näiden varojen käytössä? jotta näihin tukitoimiin annetaan. Sitten toinen kysymys, tämä on pikemminkin suunnattu komissiolle. Onko meillä varmuus siitä, että varojen käytössä sovelletaan avoimia julkisen hallinnon menettelyjä näiden yritysten osalta, jotka sen toteuttavat. Edelleen voidaanko tähän ottaa käyttöön yhteisön suositumuslauseke niin, että voidaan hyödyntää unionin pätevyyttä näiden ydinreaktoreiden käytöstä poistossa. Paljon kiitoksia. Saanen antaa komissiolle puheenvuoron. Herra Faros. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä. On hienoa nähdä, että tässä on hyvin pitkälti lähestytty komission ehdotusta. Kummassakin asiakirjassa on tunnustettu, että kuslutuin käytöstä poistoa jatketaan korkeimpien standardien mukaisesti. Asiakirjoissa todetaan, että Nämä toimet jatkuvat vuoden 2013 loppumennessä ja saavat rahoitusta. Ja rahoitus tapahtuu erityisen rahaston kautta. Meillä on myöskin sopimus rahoituksen suuruudesta. Ja esittelijäkin lähtee siitä, että 300 miljoonaa euroa neljälle vuodelle yhtenä pakettina on sopiva. Sitten tässä on kriittinen kohta, jossa on eroavaisuuksia, eli millä tavalla näitä varoja tulisi käyttää. Jos ajatellaan nyt 180 miljoonaa käytöstä poistamiseen, siitä siinä esittelijän valmis tukemaan komission ehdotusta. Eli sitten tämä 120 miljoonaa, se varataan siihen, kuten liittymissopimuksen artiklassa 30, eli energiahankkeiden rahoittamiseen, tai sitten 120 miljoonaa voitaisiin käyttää loppuvarastointihankkeeseen Bulgarian alueelle säteilytetyn ydinpolttoaineen varastointiin. Ja voin vakuuttaa esittelijälle, että komissio pitää tällaisen varaston rakentamista yhtä tärkeänä poliittisesti, ja komissiolaisen Oettinger jo kuulemistilaisuudessa totesi, että tässä kysymyksessä, mitä tulee jätehuoltoon, vielä tänä vuonna komissio laatii ehdotuksen, ja tarkoituksena on esittää tällainen ehdotus. Jos tällainen ehdotus on olemassa, silloin täytyy miettiä, onko sitten oikein tiettyjen hankkeiden rahoitusta pain, korostaa nyt ehdotuksen pohjalta, vaikka tämä kysymys ei mitenkään liity loppusijo- jätteiden loppusijoitukseen. Eli pitäisikö ratkaista tällainen vedenputousvaikutus niin, että kaikki asiaan liittyvät valtiot vaativat rahoitusta yhteisöltä eri kautta. Mutta tämä ei vielä vastaa kysymykseen, Ovatko energiahankkeet ylipäänsä enää mielekkäitä? Ja tässä haluaisin nyt korostaa, että Bulgarian energiahankkeet eivät liity pelkästään siihen, että luodaan uutta tuotantokapasiteettia. Kostudui ollaan sulkemassa ja meillä on jo siellä on jo huomattavasti muutettu näitä varastointimahdollisuuksia. Mehän tiedämme, että näissä siirtoverkoissa tarvitaan investointeja, jotta nämä uudet tarpeet voidaan kattaa. On esimerkiksi tiettyjä muuntamoasemia, joissa tarvitaan uutta rahoitusta, jotta voidaan taata sähkön toimitukset. Ja nämä hankkeet ovat järkeviä riippumatta siitä, onko tarvetta tuotantokapasiteetille vai ei. Ja sitten energiatehokkuushankkeet. Siinä on erilaisia kantoja. Meidän arviointimme pohjalta Bulgaria on jäsenvaltio, joka on kahdeksan kertaa energiaintensiivisesti intensiivisempi kuin yhteisön keskiarvo. Ja tässä voitaisiin saada voittoja energiahankkeille. Ja nimenomaan tässä näitä tehokkuusinvestointeja kannattaa tehdä. Ja voisin tilata tutkimuksen riippumattomalta taholta, joka tarkkailisi näitä investointeja energia-alalla ja josta koittuu erinomaisia tuloksia. Sitten tämä varojen myöntäminen. Me olemme ehdottaneet, että nämä varat ohjataan rahastoon ja tämä, tätä rahavirtaa tarkastellaan säännöllisesti. Hankkeet esitellään valiokunnassa jossa sitten yksityiskohtaisesti ja avoimesti tarkastellaan, miten varoja on käytetty. Ja tällä hetkellä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on juuri laatimassa tällaista suoritustarkastusta. Eli komissio haluaisi, että ei oteta painopistealueeksi tätä varastoinnin rahoitushanketta, ja meidän pitäisi investoida energiahankkeisiin. Ne ovat mielekkäitä. Ja nimenomaan energiatehokkuuden alalla niitä tulisi toteuttaa Bulgariassa. Kiitos. Kiitoksia. Mielellämme otamme vastaan tämän tarjouksen tästä tutkimuksesta ja olisimme kiitollisia, jos sen meille välittäisitte. Edustaja Harms. Niin, ensinnäkin minulle on tärkeää sanoa, että minä en mitenkään vastusta sitä, että Bulgariassa parannetaan energiatehokkuutta ja kestävän energiamuotojen strategiaa. Minä ainoastaan huomautan, että ainakin minun kokemukseni mukaan suhde siitä, sen, niiden ponnistelujen välillä, mitä Bulgaria tekee omista määrärahoistaan ja mitä Eurooppa rahoittaa, niin että tämän, näiden rahoituksen välinen suhde puhuu sen puolesta, että Bulgaria, eivät ole, e, Bulgaria ei ole e, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja ottanut energiastrategiansa tärkeimmäksi kulmakiveksi ja komission pitäisi ottaa tämä huomioon, kun se arvioi Bulgarian kokonaistrategiaa eikä aliarvioida sitä. Siksi olemme varsin kaukana siitä, että Bulgariassa olisi syntynyt todellinen eh, edistysaskel tehokkuudessa, energiatehokkuudessa. Tilanne voi vain parantua. Ja toiseksi vihreänä. Tämä ei teitä mitenkään yllätä. Minä en ole mitenkään kiinnostunut siitä, antamaan määrärahoja Bulgarian ydinteollisuudelle tai venäläisille yrityksille, jotka jälleen käsittelevät ydin jätettä. Se on aivan selvää, mutta toisaalta, jos me emme eurooppalaisina ota vastuuta Kosloduin sulkemisesta, mitä tulee turvallisuuteenkin, meidän täytyy myös tarkastella kokonaiskuvaa ja voin vain sanoa siitä, mitä olen ymmärtänyt Bulgarian kommenteista komissiolle, niin minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että Bulgaria on riittäviä strategioita luonut Kosloduin jälleenkäsittelyä varten perustelu jälleenkäsittelysopimuksia varten Venäjän kanssa, joka komissiollekin annettu löytyy tästä Joint Convention kertomuksesta ja perustelu on se, että ei ole riittäviä rahastomäärärahoja loppuvarastointia varten ja että jälleen käsittely Venäjällä pidetään, sitä pidetään tienä, jolla vältetään tulevien sukupolvien liiallinen taakka. Tätä en voi tukea, koska Venäjällä tehtävä jälleenkäsittely ei laisinkaan ole sellaista, että sillä vältettäisiin tulevien sukupuolten ongelmat. Mutta tärkeää on se, että bulgariset itse sanovat, että he eivät pysty loppuvarastointia järjestämään rahallisesti ja siksi vanhat polttoainesauvat viedään kosloduista Venäjällä. Minun mielestäni tämä tilanne ei ole hyväksyttävä ja erityisesti jos meillä on Oettinger uusi vastuukomission jäsen, niin tällaista jälleenkäsittelyn tai loppuvarastoinnin polkumyyntiä ei saa olla. Meillä täytyy olla korkeimpia turvallisuusstandardeja ja siksipä tämä Bulgarian tie ei ole hyväksyttävä. Tarjous Bulgarialle olisi siis se, että se käyttäisi nämä 120 miljoonaa alkupääomana rahastoa varten, joka täytyy tietenkin olla paljon suurempi, jotta se voisi kehittää kestäviä strategioita. Tämä tarjous olisi otettava huomioon koska sillä voitaisiin verrattuna siihen, kuinka paljon tehokkuutta, energiatehokkuutta sillä pystyttäisiin lisäämään. Mutta odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitän sydämellisesti tästä mielenkiintoista keskustelusta ja esityslistan kohta päätän si- siihen ja tarkistusten ja tämä aika on 4. maaliskuuta. 18 muut asiat, minulla ei ole muita asioita, 19 seuraavan kokouksen ajat tunnette. Kiitän teitä tämänpäiväistä keskustelusta ja toivotan teille oikein mielenkiintoista loppupäivää.